Good, meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Luulenpa, että nyt kun kello on viisi yli kaksi, meidän pitäisi aloittaa kokous. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän kauppapolitiikan päiväämme Euroopan parlamenttiin. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestämme tällaisen kokouksen. Tällä on tietysti konkreettinen taustansa. Me kauppa, kansallisen kaupan valiokunnassa käsittelemme kauppapolitiikan legitimiteettiä ja suuntaa hyvin intensiivisesti. Ja noin vuosi sitten saimme komissiolta uuden tiedonannon uudesta lähestymistavasta kauppapolitiikasta tämän tiedonannon ja lähestymistavan nimi on Trade for All, kauppaa kaikille. Tämän kauppapolitiikan päivän tarkoituksena on arvioida, mikä on nykytilanne, miten tämä uusi kauppapolitiikka on saatu siirrettyä käytäntöön ja minkälaisia näkymiä on tulevaisuudessa. Tämä tietysti tehdään siltä taustalta, että kauppapolitiikka nähdään hyvin erilaisella tavalla. Kauppapolitiikassa on suuria menestyksiä, jotka tekevät selväksi arvokeskeisen kauppapolitiikan ja me muun muassa konfliktimineraalin mineraaleja koskevan mietinnön tehnyt esittelijä tässä vieressäni ja Euroopan parlamentti on tämän mietinnön kautta lähtenyt aivan uudelle alueelle ja keskittynyt kauppapolitiikassa arvoihin. Toisaalta on nähtävissä populistisia voimia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa populistiset voimat ovat argumentoineet kauppapolitiikkaa vastaan. Ja, ja nyt sitten Yhdysvalloissa uusi presidentti on ajanut täysin eksplisiittisesti protektion, protektionistista politiikkaa ainakin vaalikampanjansa aikana. Monissa meidänkin pääkaupungeissamme ihmiset ovat alkaneet osoittaa mieltään kauppapolitiikkaa vastaan huolenaiheidensa ja pelkonsa takia. Eli kauppapolitiikka ei ole mikään itsestäänselvyys enää Kauppapolitiikalla on laaja hyväksyntä tietynlaisena elämäntapana, mutta sitä kohtavat myös monet haasteet, kun katsellaan myös viime vuosien globalisaation etenemistä. Sekin pitää nähdä tälle kontekstina. Vuonna 1980 vuoteen 1980 verrattuna BKT, maailmanlaajuinen BKT on kasvanut 150 prosenttia ja taas kauppa on kasvanut 900 prosenttia ja maailmanlaajuinen investointi investointivolyymi, eli suorat ulkomaalaiset investoinnit ovat kasvaneet 2500 prosenttia. Eli olemme nähneet todellakin globalisoituneen talouden laajenemisen. Aikaisemmin kaupattiin lähinnä tavaroita maailmanlaajuisesti ja nyt meillä on globaaleja arvoketjuja. 70 prosenttia maailman ta- taloudesta liittyy arvo- arvoketjuihin, raaka-aineisiin ja vain 30 prosenttia koskee kauppaa valmiilla tuotteilla. Ja tämä tietysti vaikuttaa virtoihin ja investointeihin. Eurooppa on hyvin riippuvainen kaupasta ja tämä tekee selväksi, että viennin lisäksi olemme riippuvaisia myös tuonnista 40 prosenttia viennistä liittyy tuontiin. Eli tässä on kaikenlaisia yhteenliittymiä. On selvää, että kauppapolitiikassa meidän on neuvoteltava ei pelkästään tulleista, mutta myös standardeista, kuluttajan suojan standardeista, työntekijöiden oikeuksista, kestävän kehityksen tavoitteista. Viime vuonna juuri laadittiin sopimus kestävän kehityksen tavoitteesta. Tämä kaikki on tietysti integroitava kauppapolitiikkaan, joka muokkaa ja haluaa muokata globaalia maailmaa. Tämä on todellakin keskeinen kysymys, sillä on nähtävissä, että ihmisellä on tunne, että tapahtuu jotain, mitä ei voi hallita, mihin ei voi vaikuttaa. Tämä on johtanut siihen, että ihmiset suhtautuvat skeptisesti globalisaatioon. Meidän on siksi käsitellä tätä asiaa ja sääntöjä ja standardeja, joilla voimme säännellä globalisoitunutta maailmaa. Tietysti myös toimivaltakysymys tulee esille automaattisesti ja sitäkin meidän on käsiteltävä. Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on ollut kauppapolitiikka on tullut nyt yhteiseksi toimivallaksi Euroopan unioni, unionissa. Minä en ollenkaan pidä siitä, että kansallisten intressien ohjaamana nyt yritetään jälleen kansallistaa toimivaltaa kauppapolitiikan alalla, sillä tämä johtaa kauppapolitiikan sirpaloitumiseen ja kyseenalaistaa myös Euroopan unionin integraatioprojektin. Eli myös tätäkin on arvioitava ja, sit, ja on myös mietittävä sitä, miten paljon menettelyitä voitaisiin ehkä yksinkertaistaa ja nopeuttaa, jotta prosessit voidaan hoitaa niin, että Euroopan unioni voi toimia. Ja meille parlamenttina tietysti demokraat, demokraattinen osallistuminen on tärkeää. Sitä ei saa rajoittaa. Kun puhumme tulleista ja työntekijöiden oikeuksista muun muassa, on tärkeää käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Ja hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, myös kansallisilla hallituksilla on tässä oma vastuunsa. Kauppasopimuks, sopimuksiin osallistuvat myös kaikki hallitukset. 28 hallitusta päättävät tästä asiasta ja sitten prosessin myötä, kun tullaan sopimuksen ratifioitiin, niin sitten minusta tuntuu siltä, että silloin pidetään vain komissiota ja parlamenttia vastuussa ja hallitukset ovat jonnekin hävinneet. Jos me pidämme tätä yhteisenä tehtävänä, niin silloin on tarpeen kaikissa jäsenvaltioissa puolustaa demokraattisia päätöksentekoprosesseja ja käydä niistä keskustelua, sillä demokraattiset rakenteet ovat olemassa, mutta niitä pitää myös toteuttaa ja hyödyntää. Siihen kuuluu tietysti myös, mistä että tietää, mistä tässä puhutaan, eli avoimuutta pitää olla. Me parlamenttina ja komissiona olemme saavuttaneet paljon avoimuuden parantamisessa. Lainsäätäjät ovat tehneet siinä yhteistyötä ja me olemme vaatineet myös keskeisten pöytäkirjojen ja asiakirjojen julkaisemista yleisölle. Selkeä viesti on siis, että me haluamme muokata globalisaatiota kansalaisten hyväksi. Me haluamme luoda standardeja, me haluamme tehdä tämän demokraattisella tavalla. Me emme halua kyseenalaista eurooppalaista yhdistymistä. Kaupan ei pidä olla pelkästään vapaata, mutta vaan myös reilua ihmisten eduksi. Eli tästä haluamme puhua tänään oikeutuksesta ulospäin ja sisäänpäin on kyse siis nyt siitä tässä kokouksessa, että haluamme katsella nykytilaa. Tätä emme tee pelkästään tässä salissa, vaan toivottavasti myös verkossa tätä kokousta seuraavat ihmiset ja toivottavasti saamme myös Twitterin välityksellä kommentteja. Olemme saaneet myös mu- muutamia twiittejä nyt jo. Äh, hashtag on Trade Policy Day ja kutsunkin kaikki keskustelemaan kanssamme niin, että saamme myös tämän salin ulkopuolelta kommentteja. Meillä on tänään kaksi paneelikeskustelua. Ensimmäinen käsittelee EUta globaalin kauppapolitiikan muokkaajana ja toisessa keskustelussa käsitellään ennen kaikkea tämän työn sisäistä jäsentelyä ja tämän työn legitimiteettiä. Herra Winkler ja Herra Winkler juontaa tämän ensimmäisen keskustelukierroksen ja minä toisen. Ja nyt annankin suoraan puheenvuoron Julius Winklerille. Puheenjohtaja, kiitos kovasti. Rouva komission jäsenarvoisat vieraat, hyvät tärkeiden instituutioiden edustajat, joilla on valtava merkitys maailmanlaajuisessa taloudessa ja kaupassa. Minulle on kunnia olla juontajana tässä ensimmäisessä osassa osa kokoustamme tänään iltapäivällä. Ja voisin aloittaa yhdellä tai kahdella tunnustuksella ensinnäkin. Vuosi sitten, kun me suunnittelimme tätä kokousta ensimmäisen kerran, minä ajattelin, että kuten puheenjohtaja Jouri totesi, me olemme keskustelleet tästä Cecilia Malmströmin äh, kanssa tästä uudesta EU-kauppastrategiasta nimenomaan äh, kansainvälisen kaupan valiokunnan yhteydessä ja ajatuksena oli, että olisi ollut hyvä arvioida, esittää äh, palautetta ja vaihtaa ajatuksia vuosi tämän EUn uuden kauppastrategian esittelyn jälkeen, mutta sen jälkeen, jos me nyt vertaamme tätä tilannetta mitä on tapahtunut tänä vuoden aikana, niin työ on kovasti muuttunut, maailma on muuttunut kovasti. Ajattelen nimenomaan tätä kauppastrategiaa. tästä tulee toinen tunnustukseni vain muutama hetki sitten ennen kuin me käynnistimme tämän keskustelun. Keskustelimme herra Langen kanssa ja hän, että Bob Dylan on vasta, on vasta nyt äskettäin hyväksynyt Bob Dylanin hyväksyi siis tämän Nobelin palkinnon ja, ja nyt sitten häntä lainasi Lange, joka sanoi, että maailma on muuttumassa, the world is changing, ja voimme tietysti sanoa, että totta kai tästä aamusta lähtien meillä on todellakin uusi maailma. Arvoisat paneelin puhujat ovat Euroopan unionin kaupasta vastaava komission jäsen Cecilia Malmström ja VTOn varajohtaja herra Kaunaa. Ja kansainvälisen Euroopan johtaja herra Jeffrey Franks ja herra Ken Ash, joka on OECDn kauppa- ja maatalousosaston johtaja. Haluan kiittää heitä siitä, että he ovat osallistumassa täällä. Aloitaankin välittömästi antamalla puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät panelistit, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Kiitos tämän keskustelun järjestämisestä. Varmaankin on nyt juuri Aivan oikea aika keskustella tästä enemmän kuin uskoittekaan, kun kutsu tähän lähetettiin. kauppa asiat tietysti ovat agendalla entistä vahvemmin ihmiset tuskin vastustavat kauppaa, näkevät kaupan arvon, kun se luo työpaikkoja ja sijoituksia, mutta kyllä paljon epäilystäkin on olemassa kauppaan liittyen. Ja näin sitten nuo kaksi aihetta, jotka olette valinneet, teitä maailmanlaajuisen kaupan muotoilu esimerkiksi, niin on aivan oikea hetki keskustella asiasta on, olen iloinen siitä, että olemme viime sunnuntaina Kanadan kanssa saaneet tuon SETA-sopimuksen allekirjoitettua ja yhdessä teidän kanssanne varmasti saamme sitten jatkaa työtä. Toivon, että tue, tuki saadaan tälle sopimukselle mitä pikimmin. Tämä sopimus Kanadan kanssa eli SETA on hyvä, ellei jopa erinomainen esimerkki siitä, miten Euroopan unioni voi itse asiassa muotoilla maailman kauppaa osallis, siinä osallisena, koska kun ajattelemme unionin kauppaa, niin tietysti meidän täytyy maailmanlaajuisesta taloudesta tarjota hyötyä myös omille kansalaisillemme, tarjota mahdollisuuksia teollisuudessa työskenteleville, palveluissa työskenteleville ja maataloudelle. Ja täytyy myös taata se, että ihmisillä on valtaa maailman kauppasääntöihin ja siitä syystä kauppapolitiikalla täytyy suojata niitä arvoja, joita meillä on ja myös viedä näitä arvoja eteenpäin ja SETA näin juuri toimii. Siinä puhutaan ympäristöstä ja työasioista. Ne ovat merkittävimpiä asioita missä tahansa sopimuksessa, joita unioni tekee. Puhutaan myös kestävästä kehityksestä, julkisista palveluista ja on nyt selvää, että eurooppalaiset ja kanadalaiset yhdessä päättävät, miten terveysasioista, tai itse päättävät, miten terveysasioista tai koulutusasioista päätetään. Ja tuo investointien suoja on yksi askel maailmanlaajuisen talouden ongelmien ratkomiseen. Näin tämä antaa eurooppalaisen äänen maailman talouteen ja miten me voimme käyttää unionin kauppapolitiikkaa tulevaisuutta muotoilemaan. Ja sehän on tietysti meidän kauppastrategiamme Trade for All strategian päätavoite. Eli me haluamme avoimuutta, tehokkuutta ja vastuullista kauppapolitiikkaa luoda. Ei kyse ole tietenkään pelkästään vain taloudesta. Ja tämä sitten käytännössä on toteutunut nyt sieltä sopimuksella Me myös maailman kauppajärjestössä haluamme tätä asiaa käsitellä. Eli mietimme digitaalista maailmaa, johon tarvitsemme maailmanlaajuisia sääntöjä, varsinkin kun verkkotalous kasvaa jatkuvasti. Ja, ja me haluamme toimia siten, että myös eurooppalaisia arvoja, kuten tietosuojaa, kuitenkin kunnioitetaan. Me haluaisimme myös ympäristötuotteille maailmanlaajuiset standardit voidaksemme torjua ilmastonmuutoksia ja myös toimia järkevästi energiasektorilla ja meillä on kunnianhimoiset tavoitteet kaikissa kahdenvälisissä ja monenvälisissä kauppasopimuksissa. Me toivomme, että sopimukset muun muassa SETA saadaan nopeasti voimaan ja Vietnamin sopimus myös, siitä on, sitä ollaan juuri paraikaa kääntämässä pää globalisaation asiat, asiois, huomio globalisaatiossa liittyy myös siihen, miten näiden nousevien talouksien kanssa toimitaan. Tämähän tietysti jatkuu tänä vuonna. Arvioimme ensimmäisen vuoden toimia, toimia ja nyt me sitten Mercosurin kanssa neuvottelemme Meksikon kanssa, Tunisian kanssa, Indonesian kanssa. Neuvottelut ovat alkaneet ja kohta puoliin Australian, Uuden-Seelannin ja Chilen, Chilen kanssa neuvottelut alkavat. CETA tietysti mm, toimii tehokkaasti, kun me haluamme poistaa kaupan esteitä uusia mahdollisuuksia yrityksille, enemmän valinnanvaraa kuluttajille ja pk-yrityksetkin tästä hyötyvät eurooppalaisin arvoin, kestävä kehitys, korkean tasoiset lainsäädäntö ja sosiaaliturva tässä ovat myös mukana ja me toimimme hyvin avoimesti, kun me olemme antaneet eri sidosryhmille myös mahdollisuuden saada äänensä kuulemaan. Tähän tämä kaikki ei nyt kuitenkaan vielä pääty ja olenkin tyytyväinen siitä, että saan istua tässä esittelijän vieressä kohta puoliin. Hänen ehdotuksensa varmaankin on näistä konfliktimineraaleista valmiina myöskin kidutuksen vastaisuudesta olemme puhuneet ja sitten vielä siitä, miten voidaan päästä köyhien valtioiden talous, talousalueille, miten, miten siellä sitten ihmisoikeuksia voitaisiin tukea ja ympäristöoikeuksia ja niin poispäin. Ja sitten myös Afrikan unionin ja Tyynen valtameren valtioiden kanssa me haluamme neuvotella saadaksemme myös taloussuhteitamme kehittymään siihen suuntaan. Eli näin me haluamme toimia oma, omia arvojamme kunnioittamien, kunnioittain maailman intresseissä. Ja jos me ajattelemme kaikkea sitä, mitä me teemme, niin nehän, sehän varmasti voi sitten palvella kansalaisiamme, ainakin näin uskon. Ja jos me saamme sopimuksia aikaiseksi, niin totta kai meidän täytyy myös näistä asioista kertoa myös kansalaisille paljon enempää. On hyvä, enemmän hyvä, kun saimme setan allekirjoitettua, mutta se oli pitkä ja monimutkainen prosessi ja täytyy sitten miettiä, miten tämä vaikuttaa kauppapolitiikassamme keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä, koska hankalia aikoja juuri nyt eletään. Toisaalta kauppa on merkittävämpää taloudelle ja varallisuudelle me maailmanlaajuiset talousketjut, erikoistuminen ja niin poispäin. Ja ja sitten nämä miljoonat työpaikat, jotka ovat vientialalla ja sitten taas tuontialalla. Eli työpaikkoja luodaan ja tuonti, alan työpaikat kasvavat Etelä-Korean kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen. Kuitenkin meidän täytyy muistaa se, että myös sitten jollain tavalla kohtaamme tuon pelon, jota joissain piireissä havaitaan, kun pelätään, että menetetään työpaikkoja kansainvälisessä kilpailussa. Monta kertaa kauppaa syytetään siitä, mutta kuitenkin kannattaa muistaa, että kauppasopimusten takia aika vähän mitään työpaikkoja menetetään. Pikemminkin työpaikkojen menettäminen liittyy mm, digitalisointiin ja modernisointiin ja sen sellaiseen, mutta kauppasopimuksia niistä aina syytetään. Ja sitten täytyy muistaa eh, tuota setan, mitä sete, miten seta osoittaa sääntöjen, säännöistä kiinni pitämiseen. Meidän täytyy muokata politiikkaamme, eh, myös kauppapolitiikassamme täytyy saada kansalaiset mukaan tähän työhön ja olla varmoja siitä, että kansalliset parlamentit myös ovat tässä työssä mukana. 22 kansallista eh, kansanedustuslaitosta viera, niissä kävin vierailulla viime vuoden aikana ja jatkan tätä työtä, eli täytyy nähdä jonkunlainen yhteys Brysselin ja omien kansalaisten välillä. Parlamentti voi tässä siis auttaa, koska voitte selittää näitä monimutkaisia asioita kansalaisille, eli tässä teillä on avaintehtävä. Ja tietenkin myös sitten kansalliset hallitukset ovat erityisen merkittävällä paikalla tässä. Monet ministerit, monet hallitukset toimivatkin aktiivisesti suhteessa kansalaisiin nähden kertoessaan kauppasopimuksista, mutta eivät kaikki. Ja enemmän täytyy tehdä, koska kun komissio on neuvotellut kauppasopimuksesta ja tuo sen sitten tänne parlamenttiin ja kansalaisten eteen, niin ei silloin keskustelu ala vasta, vaan keskustelu alkaa jo silloin, kun ylipäätään mandaatti hyväksytään komissiolle ne asioista neuvotella. Eli kansalaisilla hallituksilla on suuri vastuu tarjota kansalaisille keinot muokkautua maailmanlaajuisessa kaupassa, maailmanlaajuiseen kauppaan, jotta ihmiset voivat ylipäätään sitten tämän nopean, muuto, nopean muutoksen perässä pysyä nykytaloudessa. Eli muutoksia on tiedossa. Kauppapolitiikassa seuraavien kuukausien aikana ehkä hyvinkin suuria, mutta kuitenkin me avoimesti ja päättäväisesti haluamme toimia. Me voimme saada aikaan hyviä tuloksia ja toivottavasti saada myös kansalaisten luottamuksen tämän työmme taakse. No niin, näistä asioista keskustelemme tänään. Kiitokset tosiaankin kutsusta tähän ja kiitos. Kiitos näistä ajatuksista ja tiedoista, joita te nyt meille kerroitte. Ja toivon, että säännöllisesti tulette käymään täällä parlamentin kansainvälisen valikunnassa. Seuraavaksi puheenvuoron saa kansainvälisen kauppajärjestön edustaja. Ja hän muistuttaa meitä kaikkia sitä merkityksestä, joka VTOlla on vanhassa tai uudessa kaupan maailmassa. Ja täällä Euroopan parlamentissa on pitkälti yksimielisyys siitä ja nyt myös laaja tuki sille, että monenkeskinen kaperissamme VTOn puitteissa on paras vaihtoehto avoimen, reilun, sääntöisin perustuvan järjestelmän takaamiseksi. Tässä tietysti on myös se, että pidämme tärkeänä VTOn parlamentaarista ulottuvuutta, ja tämä merkitys tulee kasvamaan yhä enemmän siksi, että täytyy vahvistaa takuita demokraattisella, demokraattisella legitimiteetillä kansainvälisessä toimikaupassa. Anna puheenvuoron herra Karl Braunerille, joka on varapääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Lange, arvoisat jäsenet, komission Malmström, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta osallistua tähän kauppapolitiikan päivään Euroopan parlamentissa – Kapolitiikan päivä tapahtuu aikana, jolloin kauppa ja kauppasopimukset erityisesti ovat sellaisia, joista monet, joita monet ihmiset pitävät syypänä kielteisiin vaikutuksiin. Tämä nähdään selkeästi setaa koskevassa kamppailussa ja se oli tietysti nähtävissä myös Yhdysvaltain vaalitaistelussa. Tässä syystä ilolla toistan meidän tiukan sitoumuksemme harjoittaa yhteistyötä parlamenttien kanssa, niin että voimme edistää sen parempaa ymmärrystä, mistä on kysymys. Teidän roolinne parlamentin jäseninä on, sitä on jo puhuttu, on äärimmäisen merkittävä. Myöskin globaalistumisen aikana kaikki liiketoiminta on paikallista. Teillä on yhteys ihmisiin omissa vaalipiireissänne. Te olette välittömästi kohtaamassa todelliset ja kuvitellut vaikutukset, joita kaupalla ja kauppasopimuksella on. Teidän roolinne siinä, miten selitetään kansainvälisten neuvottelujen mutkikkuutta ja monenkeskisten järjestelyjen hyötyjä ja haittoja on ratkaisevan tärkeää tänä ajankohtana. Keskustelu kaupasta ja globaalistumisesta on jotakin, jonka pitää ottaa huomioon sekä mahdolliset hyödyt että haitat, hyödyt kaupasta ja globaalistumisesta, mutta myös niihin liittyvät haasteet ovat keskeisiä tekijöitä vain pelkästään vain sellainen keskustelu, joka on valistunutta välttää riskin protektionismista. Ihmiset sekoittavat kaupan vapautumisen ja teknologisen edistyksen toisiinsa. Voin kertoa teille esimerkin, joka perustuu omaan kokemukseeni. 12 vuotta minä olin Saksan edustaja kauppapolitiikan komiteassa. Kerran tulin Brysseliin ohjeilla puolustaa korkeita tulleja, jotka koskevat suuria televisiolaitteita. Silloin oli juuri luotu uusi tehdas Aachenin lähelle, ja tämä eurooppalainen valmistaja oli vakuuttanut minun hallitukseni siitä, että se tarvitsi suojelua aasialaisia kilpailijoita vastaan melko korkeilla tullimaksuilla. No, nyt voin kertoa teille, että nuo televisiolaitteet olivat todella suuria. Ne eivät olleet pelkästään leveitä, mutta myöskin hyvin syviä. Ne olivat syviä, paksuja siksi, että kuvaputket, joita tarvittiin näihin suuriin näyttöihin, olivat todella suuria. Teknologia oli vanhaa. Valmistaja oli investoinut vanhaan tekniikkaan. Hän ei ollut pysynyt tekniikan kehityksessä mukana. Tuota investointia ei olisi voitu pelastaa, olisi käytetty mitä kaupan keinoja tahansa. Mikään ei olisi, pitänyt tämän, ei olisi voinut pitää tämän tyyppistä televisorin tuotantoa hengissä. Toinen esimerkki. Meidän pääekonomistimme <clears throat> VTOssa, amerikkalainen, on puhunut siitä, että miljoonat amerikkalaiset kuorma kuljettajat ovat vaarassa menettää työpaikkansa, kun kuorma-autot alkavat kulkea pitkiä matkoja itsenäisesti. Tämä tulee olemaan hyvin tuskallista niille ihmisille, joita tämä koskettaa. Heidän pitäisi saada tukea sopeutumiseen – mutta ei kauppapolitiikka voi tarjota tähän työvälineitä. Kauppapolitiikkaa ei voida syyttää, eikä se voi auttaakaan. On rajoitukset sille, mitä kauppapolitiikalla voidaan saavuttaa. Mutta se, mitä se voi saavuttaa, sitä euro, meidän arvion mukaan Euroopan unioni täysin pyrkii hyödyntämään. Me olemme tutkineet huolellisesti kaikkien kauppaa Trade for All-strategiaa. EU on siirtynyt kauppapolitiikan seuraavalle tasolle, jossa ei ole kysymys enää pelkästään markkinoiden avaamisesta. Minä pahoittelen sitä, että me useimmiten puhumme vapaakauppasopimuksista. Nämä sopimukset eivät enää koske pelkästään vapaakauppaa, ja sitä paitsi minä en tule maailman vapaakauppajärjestöstä, vaan maailman kauppajärjestöstä. Maailman kauppajärjestö ei käsittele pelkästään vapaakauppaa. Sen toiminnassa on kysymys säännöspuitteista, jotka tarjoavat ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta sen pohjalta, mitä jäsenet ovat sopineet. Suuret osat meidän työtämme on omistettu standardeille silloin, kun on kysymys terveys- ja kasvinsuojelutoiminnasta ja kaupan teknisten esteistä, kaupan teknisistä esteistä. Mielenosoitukset kauppaa vastaan, jotka nyt seuraavat EUn kauppapoliittisia toimia aiemmin kohdistuivat maailman kauppajärjestöön. Silloin monenkeskiset neuvottelut olivat ainoa kauppapolitiikan foorumi. Nyt kahdenväliset sopimukset näyttävät koskettavan ihmisten elämää välittömämmin. Maailman kauppajärjestö näyttää etäiseltä, mutta me tunnemme solidarisuutta niitä kohtaan, jotka joutuvat selittämään – kauppapolitiikkaa kiihtyneelle yleisölle. Meidän täytyy saada ihmisten luottamus siitä, että kauppapolitiikka voi muokata globaalisuuttumista ja tehdä siitä sellaisen, että se hyödyttää kaikkia. Arvoperusteinen lähestymistapa, joka Euroopan unella on, sen pitäisi tehdä tämä mahdolliseksi. Kauppaa kaikille on uskottavaa sitoutumista kestävän kehityksen kautta maailman korkeita standardeja, jotka koskevat turvallisuutta, ympäristömääräyksiä. Se merkitsee sitä, että julkisia palveluita säilytetään ja politiikalle jää tilaa. On totta, että kauppaa kaikille osoittaa tämän hyvin selkeästi. Sinne sanotaan tämä selvästi, mutta se ei ole uusi ilmiö Euroopan unionin kauppapolitiikassa, kuten me olemme voineet havaita maailman kauppajärjestössä. Euroopan maailmankaperistössä tämä varjo arvolähteinen lähestymistapa on noussut esille myös siinä, mikä Euroopan unionin rooli on ollut monissa työryhmissä silloin, kun uusia jäseniä on liittynyt kauppajärjestöön. EU on käyttänyt vipuvo, vipu, vipuvoimaa, joka on näissä liittymisneuvotteluissa siinä, että se on määritellyt ne ehdot, joilla uusia jäseniä on otettu, ottamalla mukaan uusia standardeja. Tämä osin on johtanut neuvottelujen pitkittymiseen huomattavasti, mutta minä sanoisin, että tästä on ollut hyötyä kaikille. Kun vuonna 2006 Euroopan unioni lakkasi olemasta viimeinen uskollinen monenkeskisen järjestelmän oppilapsi, tällaisen monenkeskisen lähestymistavan opetuslapsi, ja päätti aloittaa kahdenvälisiä neuvotteluja, kului pitkä aika ennen kuin syntyi mitään konkreettista. Me olemme nyt nähneet, että tuo ajanjakso on tulossa kohti loppuaan ja näyttää siltä, että nyt voidaan sitten pitkän työn tuloksia kerätä. Minä ehdottaisin, että muut maat, jotka neuvottelevat esimerkiksi ASEAN jäsenvaltioiden kanssa ja saivat neuvottelut päätökseen aiemmin, koska neuvotteluissa oltiin vähemmän kunnianhimoisia. Vähemmän kunnianhimoisia ei pelkästään ajatellen tuotteita, jotka katettiin neuvotteluissa, vaan myös siinä, miten pidettiin kiinni tietystä arvoista. Joten saattaisi olla reilua todeta, että neuvotteluissaan Euroopan unioni on hyväksynyt sen, että se joutuu tekemään uhrauksen siitä, että neuvottelut kestävät pitkään, siksi että se on halunnut pitää kiinni arvopohjaisessa lähestymistavasta. Hyvät ajatukset ovat tavallisesti edellä aikaansa. Yksi esimerkki näistä ovat Singaporen kysymykset. EU edisti niitä, se joutuu luopumaan niistä Cancunissa, ja nyt ne ovat jälleen nousemassa esille. Kauppa ja investointi ovat esimerkki. Vasta nyt ihmiset täysin ymmärtävät niiden täyden merkityksen kehitykselle ja alkavat nähdä, mikä niiden paikka on monenkeskisellä tasolla. Tätä tässä varmasti johtuu myös niistä kokemuksista, joita on saatu kahdenvälistä neuvottelusta, jotka koskevat kauppasopimuksia. Euroopan unionin kaupan agenda on siksi tervetullut maailman kauppajärjestössä siksi, että se avaa tietä tulevaisuuden monenkeskisille lähestymistavoille. Kahdenväliset ja alueelliset kauppasopimukset voisivat todellakin mahdollisesti osoittautua todellisiksi monenkeskisten järjestelyjen rakennuspalikoiksi. Ohjelma tänään, niin kuin se minulle on esitelty, kuuluisi EU maailmanlaajuisen kauppapolitiikan muokkaaja. Minä haluaisin esittää että lisättäisiin tähän vielä huutomerkki. Kiitoksia tarkkavaisuudestanne. Uh, thank you. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta ja olen varma, että varmasti tulee paljon kysymyksiä tähän, mutta sitä ennen meillä on vielä kaksi tärkeää puheenvuoroa. En nyt siirrymme kansainväliseen valuuttarahastoon. Kumpikin organisaatio, VTO ja kansainvälinen valuutarahasto pyrkivät samaan aikaan sen, että maailmanlaajuiset järjestelmät toimivat kunnolla. Meillä on tämä maailma, jossa kaikki on yhteenliittyvää, joten luonnollisesti maailman valuuttarahaston, kansainvälisen valuuttarahaston roolia ei voida aliarvioida. Otan puheenvuoron herra Jeffrey Franksille, joka on IMFn Euroopan toimistojen johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Kiitos arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä komission jäsen, hyvät vieraat. On suuri ilo minulle olla täällä tänään. Minun osallistumiseni on Kristin Lagardin ansiota. Hän pyysi minua osallistumaan. Ja tämä on osa äh, IMFn osallistumista yhteistyöhön parlamentaarikojen kanssa. Me teemme yhteistyötä myös verkostomme kautta äh, parlamentaarikkojen kanssa. Varmasti teillä on jaettu tästä juuri asiakirja, jos teitä kiinnostaa. Me teette siis yhteis- teemme yhteistyötä myös Euroopan parlamentin tutkimuspalveluksen kanssa. Tämä tapahtuma, tämä kauppapolitiikan päivä iskee nyt ajan hermoon. Jo pitkään ekonomistien parissa on ollut konsensus siitä, että vapaampi kauppa on hyväksi maailmantaloudelle. Kansainvälinen kauppa on tärkeä taloudellisen vaurauden moottori. Sallimalla tavaroiden ja palveluiden vapaakauppa resurssit voidaan ohjata parhaaseen mahdolliseen käyttöön, kasvun ja kuluttajien valinnanvaran lisäämiseen. Vuosia tätä taloudellista vakaumusta tuki laaja poliittinen konsensus. Tämä poliittinen tuki, joka syntyi katastrofaalisesta kokemuksesta prote- protektionismin kanssa 1900-luvun laman aikana, loi perustan EUlle hiili- ja teräsyhteisön kautta 50-luvulla ja se loi pohjan myös pohjan sellaisille kansainvälisille järjestöille, kuten Maailmanpankille, VTOlle ja IMFlle. Se tuki myös sisämarkkinan luomista täällä Euroopassa. Se myös tuki useiden maailmanlaajuisten kauppasopimusten syntymistä GATin ja VTOn alaisuudessa. Mutta tämä poliittinen tuki vapaakaupan puolesta on nyt murenemassa. Dohan neuvottelukierros VTOn alaisuudessa on ollut jumissa jo vuosia. Vastarinta äskettäin Kanadan kanssa solmittua SETA-sopimusta vastaan oli vahvaa ja vastustus tulevaa TTIP-sopimusta kohtaan on vieläkin vahvempaa Atlantin kummallakin puolella, varsinkin kun otetaan viime illan e vaalitulokset huomioon. Äskettäin solmittu Tyynenmeren kumppanuussopimus USA ja useiden muiden Tyynenmeren valtioiden välillä on törmännyt puoluerajat ylittävän vastarintaan Yhdysvalloissa ja täällä Euroopassa puhe kovasta Brexitistä vaikuttaa myös askeleelta poispäin vapaammasta tavaroiden ja palveluiden kaupasta. Samalla kun poliittinen tuki vähenee, todistamme jyrkkää pudotusta maailmankaupan kasvuvauhdissa vuosikymmenten ennennäkemättömän kasvun jälkeen. Vuodesta 2012 lähtien tavaroiden ja palveluiden kaupan kasvu on ollut vaatimattomalla 3 prosentin tasolla. Tämä on vähemmän kuin puolet edeltävien kolmen vuosikymmenen kasvuvauhdista ja maailma, vain vaivoin sen BKT-kasvun tasolla. Mitä siis on tapahtunut? Taloudellisella puolella voidaan sanoa, että IMFn raportti maailmantalouden näkymistä antaa tutkimustiedon kautta hieman osviittaa jopa kolme neljäsosaa kaupan reaalikasvun vajeesta vuoden 2012 jälkeen verrattuna viiteen talouskriisiä edeltäneeseen vuoteen voidaan selittää maailmalla maailmanlaajuisesti heikentyneellä talouskasvulla, joka johtuu etenkin investointien vähäisyydestä. Myös muut tekijät rasittavat kaupan kasvua ja vähentävät maailmanlaajuista reaalituonnin kasvua noin 1,75 prosenttiyksiköllä vuodessa. Näitä tekijöitä ovat muun muassa kaupan vapauttamisen tahti. Kaupan vapauttaminen on hidastunut ja uusia maailmanlaisia poliittisia aloitteita kustannusten vähentämiseksi ei ole. Ja yhdessä tullien ulkopuolisten kaupanesteiden lisääntymisen kanssa tämä saattaa aiheuttaa lisäriskejä kaupalle. Lisäksi tuotantolaitoksia on siirretty vähemmän. Rajat ylittävien tuotantoketjujen luominen vaikuttaa hidastuneen ja se vähentää toimitusketjuun liittyvän kaupan laajentamista. On vaikea sanoa, onko olemassa olevat mahdollisuudet toimitusketjujen hyödyntämiseen käytetty loppuun vai onko kauppaa vääristävä politiikka vähentää käyttänyt näitä mahdollisuuksia. Kun tulevina viitenä vuonna on nähtävissä vain rajallista maailmantalouden elpymistä. Maailmankaupankin hidas kasvu todennäköisesti jatkuu. Mutta vaikka maailmantalous lopulta elpyykin, kauppa ei luultavasti palaa ennen globaalia talouskriisiä nähdylle kasvutasolle, ellei poliittinen yhteistyö etene ja ellei maailmanlaajuisia arvoketjuja kehitetä edelleen. Lisäksi investointien kasvu Kiinassa ja monilla muilla nousevilla, nousevilla markkinoilla on nyt selvästi aiempaa hitaampaa ja myös teknologiset edistysaskeleet ovat hidastuneet ja tuottavuuden kasvu on myös hidastunut. Tämä siis taloudellisesta puolesta. Poliittisella puolella on selvästi lisääntyvää tyytymättömyyttä monissa maissa ympäri maailman niiden ryhmien parissa, jotka kokevat jäävänsä osattomiksi modernissa taloudessa. Samalla kun vapaampi kauppa tuottaa enemmän hyötyjä kuin haittoja, se kuitenkin tuottaa tappioita joillekin teollisuuden aloille ja työntekijöille. Näille häviöille jääville ei ole monissa maissa tarjottu riittävää korvausta, eikä ole tehty tarpeeksi sen estämiseksi että vapaakauppaa käytetään hyväksi tapana kiertää kehittyneiden talouksien tiukemmat ympäristövaatimukset tai työehto- ja palkkasäännöt. Ironista tässä nykyisessä vastarinnassa uusille sopimuksille on, kuten komission jäsen Malmström sanoikin, että sellaisen sopimusten kuten SETAn, TTPin ja tpp neuvottelijat ovat itse asiassa ottaneet opiksi menneestä sopimuksesta ja ottaneet näihin sopimuksen mukaan paremmin terveyden, turvallisuuden ja työntekijöiden suojelun. Mutta usein vastarinta syntyy ennen kuin yksityiskohtia edes on tiedossa. Mitä siis tehdä kaupan nopeamman kasvun edistämiseksi, kun otetaan huomioon, että kaupan hidas kasvu johtuu suureksi osaksi aneemisesta talouskasvusta? Kasvua rajoittaviin tekijöihin puuttumisen pitäisi olla poliittisen vastauksen ytimessä. Tämä saattaisi luoda myönteisen kierteen, sillä kauppa stimuloi tuottavuuden ja kasvun lisääntymistä rajoihin yli. Yritykset voivat saada kaupan kautta laadukkaampia tuotantopanoksia ja saada tietoa uusista teknologiasta ja prosesseista ulkomaisilta markkinoilta. Kauppapolitiikka on myös tärkeää. Paljon voitaisiin tehdä kaupan kustannusten vähentämiseksi ja globaalien toimitusketjujen kehittämiseksi voitaisiin esimerkiksi alentaa tulleja, jos ne ovat korkeita, voitaisiin ratifioida kaupan helpottamissopimuksen sitoumukset ja panna ne täytäntöön ja lisäksi voitaisiin luoda agenda Dohan jälkeiselle ajalla. Tulevien kaupan uudistusten pitäisi keskittyä niihin alueisiin, jotka ovat tärkeimpiä nykytalouksille, kuten sääntelyyhteistyö, palvelukaupan esteiden poistaminen ja rajat ylittävän investoinnin ja kaupan täydentävyyden hyödyntäminen. Ja itse asiassa näissä uusissa sopimuksissa tämä onkin huomioitu. EUn sisämarkkinoilla nämä asiat on jo suuressa määrin saavutettu, ja siksi EU on tärkeä esimerkki siitä, miltä tulevaisuuden kauppapolitiikka voisi näyttää muilla maailman alueilla. Laaja-alaiset kauppasopimukset, joita, joista on neuvoteltu ja joista neuvotellaan EUn ja sellaisten maiden kuten Kanada ja USA välillä, kuten komission jäsen Malmström sanoi, luultavasti tulevat myös asettamaan uusia globaaleja standardeja näillä alueilla. Lopuksi, jotta voidaan edelleen hyötyä kaupan yhdentymisestä, poliitikkojen pitäisi vastata niiden työntekijöiden teollisuuden alojen huolenaiheisiin, joilla on vaikeuksia sopeutua kovempaan kilpailuun ja tarjota tukea. Tällaisen tukeen kuuluvat riittävät, riittävät sosiaaliset turvaverkot ja ohjelmat, joilla tuetaan uudelleen kouluttautumista, ammatillista ja maantieteellistä liikkuvuutta. Loistavien koulutusjärjestelmien ja kattavien sosiaalisten turvaverkkojensa ansiosta Eurooppa on yksi niistä alueista, joilla on parhaat valmiudet vastata kaupan haasteisiin, näyttää muille esimerkkiä siitä, miten hoitaa kauppa hyvin kaikkien eurooppalaisten kansalaisten hyväksi. Maailma kärsi kovasti suuresta lamasta, jonka koimme äskettäin, ja monet ovat aivan oikein turhautuneita siitä, miten hidasta talouden elpyminen sitten ollut, mutta vastaus ei ole kääntää selkäänsä niille politiikoille, jotka tekevät Euroopasta vauraan, vakaan ja taloudellisesti yhdentyneet. Samanlaiset politiikat auttoivat nostamaan lähes miljardi kiinalaista köyhyysloukusta viimeisten 25 vuoden aikana ja loivat paremmat elinolot sadoille miljoonille Itä-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja äskettäin jopa Afrikassa. Kuten herra Winkler, Winkler kun herra Winkel tuossa siteerasi Bob Dylania, minä jatkan tuota sitaattia. The times are a changing laulussa Bob Dylan sanoi, että jos vesi nousu, nousee ja on jo märkä, niin silloin pitää alkaa uida tai uppoa pohjaan, sillä ajat muuttuvat. Me emme nyt voi jäädä paikoillemme, kun vesi nousee. Meidän on siirrettävä eteenpäin, meidän on uitava, kuten pomoni Christine Lagarde elegantisti tämän sanoi. Vaikka olemme vastavirrassa joissakin asioissa, niin nyt on aika tehdä enemmän kansainvälistä yhteistyötä, eikä vähemmän, jotta voimme vastata haasteisiin. Kiitos. Kiitos herra Franks tästä puheenvuorosta. Kiitos tästä tulevaisuuden näkymästä, josta monet osanostajat ovat monesti yhtä mieltä. Ja nyt yhteen tärkeään kumppaniin komissiolle ja parlamentille ylipäätään EU-instituutioille. Rova Malmström puhui tästä kiisteltyjen mineraalien kysymyksestä, ja tämä on hyvin tärkeä esimerkki asiasta, joka pitkälti jossa pitkälti on riippuvaisia asiantuntemuksia, joita OECDllä on. Meillä on herra Ken Ash, joka on OECDn kaupan ja maatalouden osaston johtaja. Herra Ash, teillä on puheenvuoro. Thank you, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvä komission jäsen Malmström, hyvät kollegat. Minä tahtoisin sanoa muutaman sanan siitä, mitkä välttämättä nyt niinkään unionia pelk- äh, sinänsä pelkästään koske, mutta voivat varmasti sopia siihenkin, miksi me uskomme, että kauppa on hankaluuksissa nykyisellään niin kuin se on. Ja muutaman sanan sitten sanon, mitä ehkä haluaisimme asian eteen tehdä. Jos ajattelemme taloudellisia väitteitä, niin Geoffrey oikeastaan niihin jo viittasikin, mitä paljon on tehty muun muassa IMFssä ja minä haluaisin muistuttaa siitä, että me elämme nyt pitkintä, pit, pisintä äh, tällaista lamannuksen aikaa 70 vuoteen, niin PKT ei kasva. Ja tämä hidastuma on tietysti äh, erityisluonteista ja aika ainutlaatuista myös. Kuitenkin merkittävää on juuri se, että kauppa on vastatuulessa, kun yleisö on niin kovin epäilyväistä. Jos ajattelemme näitä kaikkia kansanäänestyksiä ja presidentinvaaleja, niin ihmiset ovat turhautuneita. Suuret kansanjoukot ajattelevat, että heitä aliarvioidaan, heillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ja heidän hyvinvointinsa kärsii viimeksikin on juuri kuultu, että kauppa kuitenkin luo kasvua, tuottavuutta ja parempia työpaikkoja kaikissa talouksissa. Kauppaa myös muuttaa meidän jokapäiväistä elämäämme, kun me saamme eläkkeitä joka sen leipämme ja myös sitten nämä viestintäverkostot, niin kuin osa teistäkin juuri paraikaakin niitä täällä nyt koko käyttävät, niin ovat mahdollisuja siksi, että kauppaa on käyty. Joten voisimmeko me nyt jollakin tavalla sitten sovittaa yhteen kansalaisten epäilyn ja sitten tämän taloudellisen todellisuuden. Varmaan täytyy nyt sanoa suoraan se, että tietyssä, tietyssä mielessä epäilijät ovat kyllä aivan oikeassa, koska hyöty ei osu kaikille, eivätkä, eikä hyöty aina sitten näy aivan heti, kun saattaa olla, että menetykset voivat olla aika suuria, varsinkin yksilötasolla ja aluetasolla. Ja usein ne ihmiset juuri menettävät, joilla on mahdollisimman vähän mahdollisuuksia muuttaa yhtään mitään. Mutta toisaalta sitten epäilijät ovat myös väärässä. Jos ajatellaan sitä, että yritetään eristää omat markkinat ulkopuolisilta toiminnalta, niin silloin ei saa uusia palveluita, tuotteita eikä myöskään uusia ideoita omille markkinoilleen. Kun tällaiset suojatoimet itse asiassa eivät suojele alueita eivätkä yksilöitäkään, vaan ne synnyttävät lisää kustannuksia ja estävät yksityisen sijoituksen ja myös uudet mahdollisuudet ja uusien ideoiden etenemisen. Jos ajattelemme tuota taloudellista puolta, niin kyllähän avoimet taloudet kasvavat nopeammin kuin suljetut taloudet. Palkat ja työolosuhteet ovat yleensä aina suurempia sellaisissa yrityksissä ja markkinoissa, jotka ovat avoimia kuin sellaisissa, jotka eivät ole. Ja kyllä tässä on nyt sitten satoja miljoonia ihmisiä saatu viimeisten vuosikymmenten aikana kaupan toimien kautta köyhyydestä nousemaan. Mutta ei tietenkään kauppa hyödytä automaattisesti kaikkia, joten Entä sitten ympäristö, työntekijöiden oikeudet, perheiden ö, mahdollisuudet tiukalla budjetilla selvitä? Kauppa palvelee ainoastaan kaikkia, mikäli hallitukset myös harjoittavat rakenteellista politiikkaa ja näin sallivat sitten markkinoiden ja talouden toimivan tehokkaasti ja oikein. Tässä puhutaan nimenomaan joustavista työmarkkinoista, sosiaaliturvasta, investoinneista, innovointiin, koulutukseen, tutkimukseen ja perusrakenteisiin. Joten kauppapolitiikkaa ei tietenkään yksistä tyhjössä voi ryhtyä noin vain toteuttamaan. Sen täytyy olla linkittynyt reiluun kansalliseen politiikkaan. Eli kyllä aika paljon voidaan tehdä. Ja Jeffreykin jo puhui muutamista taloudellisista välineistä, joita nyt jo on olemassa makrotaloudellisesti. Eli voidaan tietysti valvoa taloutta näin. Ja myös sitten on olemassa erilaisia verokeinoja, joita voidaan käyttää, jotta tuottavuutta voidaan nostaa, työpaikkoja mm, määrää kasvattaa ja näin poispäin. Mutta hallitukset voivat tehdä myös muutakin. Ja pari asiaa haluaisin näistä sanoa. Eli ei voi vain painottaa jompaa kumpaa näistä, vaan täytyy toteuttaa molemmat toimet. Hallitukset voivat siis vähän kiireellisemmin painottaa sitä, että liiallisia turhia kauppakustannuksia vähennettäisiin, kun sitten yritykset ja yksilöt näistä kärsivät. Eli pyritään välttämään uusia suojatoimia ja sitten pyritään myös eh, tällaisia tehottomia asiakaskäytäntöjä poistamaan. Niitähän on olemassa rajojen välillä vielä vaikka kuinka paljon. Ja lisäksi voidaan sitten pyrkiä poistamaan tätä suhteetonta, turhaa byrokratiaa, niin kuin monella palvelualalla esimerkiksi on. Mutta sitten täytyy myös ottaa käyttöön kansallisen politiikan uudistuksia, jotka vastaavat niihin erityismahdollisuuksiin ja erityishaasteisiin, joita missäkin kussakin yksittäisessä jäsenvaltiossa on on. E, ja tähän tietysti sitten e, reseptit ja keinot ovat erilaiset suhteessa valtioon. Joissain valtioissa täytyy sitten taas työntekijöiden kapasiteettia ja yritysten kykyä uusille markkinoille e, pureutua parantaa ja näin sitten joissain täytyy taas taitoja ja perusrakenteita korjata, joissain sitten täytyy olla tällaisessa siirtymäkauden vaiheessa tukemassa esimerkiksi perheitä, jotka ovat kärsineet työttömyydestä. Ja näin yhtä aikaa nämä molemmat toimet täytyy toteuttaa. Kaikki nämä toimet voidaan toteuttaa kansallisella tasolla. Hallitukset voivat myös neuvotella laillisia, oikeudellisesti sitovia, alueellisia, mm, kahdenvälisiä ja myös monenvälisiä sopimuksia näin kansalliset politiikan sitoumusten kautta avoimuus paranee, ennustettavuus ja myös varmuus sijoittajien kannalta ja myös voidaan sitten laajentaa osallistujien määrää ja näin myös sitten hyötyä levittää laajemmalle. Eli kaiken kattavat talouskumppanuussopimukset ja kauppasopimukset voivat todellakin vastata kansalaisten huoleen kaupan etujen levittämisestä yhdistettynä näihin ei-kauppapoliittisiin toimiin, jotka ovat hyvin merkittäviä. Joten tähän kohtapuoleen päätän puheenvuoroni. Eli sen, su- sen sijaan, että me lopettaisimme kaupankäynnin, meidän täytyisi pikemminkin saada johdonmukaisempi kauppapaketti, jossa, jossa mukana on investointipuoli, investointipuoli ja sitten vastuullinen kansallinen politiikka. Näin saadaan sitten kaikki mukaan ottavaa kasvua aikaan ja luodaan mahdollisuuksia mahdollisimman suurille joukolle ihmisille. Eli tässä toimitaan sitten monenvälisesti esimerkiksi maailman kauppajärjestössä ja sitten toimitaan myös alueellisten aloitteiden kautta. Menestystarinoitakin on nähty, esimerkiksi jos ajattelemme vaikkapa ceta sopimusta johon on jo viitattukin, mutta hallitukset voivat toimia myös kansallisesti se, että ei päästä eteenpäin kansainvälisesti, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voisi levätä laakereillaan tehottomasti kansallisella tasolla. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos tästä. Ja nyt on aika kääntyä valiokunnan jäsenten puoleen kysymyksiä ja kommentteja varten ensin koordinaattorit niin kuin tavallista, ja jotta aikaa riittää myös reaktioille paneelin jäseniltä, ehdotan, että puheenvuorot eivät kestäisi kahta minuuttia pitempään. Ensin kansanpuolueen ryhmän puolesta Christopher Fjellner. Kiitos paljon. Tämä on tärkeä keskustelu näinä vaikeina aikoina etenkin kun tämä on globaali haaste. Tämän näemme ennen kaikkea tänään, kun voimme, kun voimme puhua nationalismin ja protektionismin nousta. Marco Rubio kutsui Trumpia kerran ähm, aivan kuin joksin kehitysmaan diktaattoriksi, mm, mutta me emme keskustele nyt Trumpista. mutta meidän pitää keskustella, miten aiemme vastata näihin ideoihin, taistelemmeko niitä vastaan vai osallistummeko jopa niiden levittämiseen. Minulle tulee sellainen olo, että globalisaatiota, globalisaatiota syytetään kaikesta auringon alla, myös niistä asioista, joihin se ei ole syypää. Minä mietin, että nämä jakoefektit, joista keskustellaan tänään, eikö pitäisi oikeastaan puhua rahapolitiikasta ja sen, sen siirtoefekteistä. Usein rahapolitiikasta ihmiset eivät edes saa äänestää, mutta kauppapolitiikasta kyllä. Eikö meidän poliitikkoina pitäisi kenttää enemmän huomiota rahapolitiikkaan? Se on huomioni. Oli hienoa kuulla, että EU johtaa kauppapolitiikassa ja me olemme olleet edelläkävijöitä näiden äh, syvälle ja laajalle menevien kauppasopimusten alalla, mutta mietin vain, että ehkä olemme nyt olleet niin paljon edellä, että olemme jättäneet kaikki hyvät ideat taaksemme. Nämä laaja-alaiset kauppasopimukset ovat nyt niin laaja-alaisia, että niitä voisi käsittää. Julkiset hankinnat ja kaikki, ne ovat niin monimutkaisia nämä säännökset. Mitkä vaikutukset olisivat globaalille agendalle, jos EU päättäisi hieman pienentää? Entä sitten, jos katsotaan globaalilla tasolla tätä, voimme nähdä, että absoluuttinen köyhyys on vähentynyt dramaattisesti, niin voidaanko sanoa, että onko valtioita, onko niiden vauraus myös noussut? David Maatin, SCD-ryhmä. Kiitos. Kuten monet sanoivat, retoriikka kauppaa vastaan on myöskin retoriikkaa globaalistumista vastaan. Ja Monet ihmiset arvostelevat globaalistumista siksi, että he näkevät sellaisia asioita kuin veronkiertoa, jota ei tapahdu kansallisvaltiossa eikä sitten tätä valvontaa korvata missään muualla korruptioon. Näkee kukaan panelisteista, että kaupallisuuden kautta voitaisiin tarttua näihin kysymyksiin, vai pitäisikö pysyä, keskittyä pelkästään kaupan kysymyksiin? Toinen kysymys Täällä esitettiin kysy- kommentti siitä, että usein me teemme kompromisseja neuvottelujen pituuden ja sopimusten laadun osalta. Ymmärrän tämän kommentin, mutta samaan aikaan mietin sitä, onko tultu sellaiseen pisteeseen, että jos viisi ja puoli vuotta kestää kauppasopimuksen tekeminen, niin miten paljon tässä todella on kysymys sisällöstä ja miten paljon tämä liittyy sitten menettelyihin, jotka ovat kömpelöitä modernissa maailmassa, ja Sisilialle ajatteletko, että SETA on vienyt luottamusta, joka meihin kohdistuu maailmanlaajuisena kauppakumppanina, eli että onko niin, että sopimus, joka meidän kanssa neuvotella viime kädessä, voi yhtäkkiä muuttua. Ja sitten lopullinen kysymys, onko vielä Filippiinit. Pitäisikö meidän sopettaa kauppasopimusneuvottelu Filippiiden kanssa, ajatellen sitä, että edelleenkin katsomme, että olemme maanosa, joka tekee kopasmuksia arvojen pohjalta, ja voisimme sanoa, että Filippiinien osalta tällä hetkellä emme voi käydä neuvotteluja. Jos Trump jatkaa toimintaa tullien osalta, joita hän haluaa kohdistaa Kiinasta olevaan tuontiin, niin voidaanko tällä tavoin korvata sit, sitä, että tavaroiden tuotanto on siirtynyt Yhdysvalloista muualle maailmaan. Ja nyt on ECR-ryhmästä herra Starbatti. Minulle ekonomistina on yllättävää, että taloudessa se lause on kiistaton, että vapaa kauppa luo vaurautta. Nyt keskustelussa oikeastaan on kuitenkin tullut aivan eri sävyä tähän. Eli tämä kiistaton lause politiikassa nyt asetetaan kyseenalaiseksi. Olisi mielenkiintoista tietää, mistä tämä johtuu. Ehkä tämä johtuu siitä, että liian usein on puhuttu vapaakaupan eduista sanomatta tai puhumatta samalla myös vaikeuksista, sillä vapaa kauppa tarkoittaa vain markkinoiden avaamista, ja markkinoiden avaaminen tarkoittaa lisää kilpailua, kovempaa kilpailua, eli kovempaa tuottavuutta myös, mutta myös lisää konkursseja. Eli vapaakauppa ei johda automaattisesti siihen, että kaikki voittavat, vaan ne, jotka muuttavat politiikkaansa vapaakauppaa varten. Eli tässä on kyse koulutuspolitiikasta, veropolitiikasta, rahapolitiikasta, kaikesta tästä. Meidän poliiti, poliitikkoimme kohdalla täytyy kyllä sanoa nyt ja näin ekonomistina, että monet poliitikot eivät ymmärrä talouspolitiikkaa. Tämä pätee myös täällä Euroopan parlamentissa, kun muistelen tätä SETA-keskustelua, jota käytiin Strasbourg herra Lamberts vihreiden puheenjohtajana sanoi, että ei Valloniasta tarkoittaa kyllä Euroopalle. Tämä on uskomatonta, että tällainen pieni provinssi voi tehdä näin Euroopassa. Ja Rova Le Pen taas sanoi, että, että tämä johtaa työttömyyteen. Tämä on aivan hullutta. E, kukaan ei voi näiden mm, täl, täl, täl, tällaisten mallien pohjalta sanoa, johtaako tämä myönteisiin vai kielteisiin tuloksiin. En näe mitään eroja vihreiden ja Le Penin argumentaation välillä. Tämä on sama argumentaatiomalli. Lopetan kyllä kohta puheenjohtaja, mutta halusin tämän tuoda kyllä esille tässäkin ähm, kokouksessa. Uh, thank you very much uh, for the... Kiitos. Ja liberaalista koordinaattori Schaake. Thank you very much. Um... Kiitos. Tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu ja sanon tämän äh, ajatellen sitä, että mustat pilvet ovat nousevassa taivaanrantaan. Kysy- globaalistumisen kysymys on hyvin laaja kysymys. Minulla ei ole mitään harhaluja siitä, että me pystyisimme pysäyttämään globaalistumisen. En usko, että pysäyttämme tekemään sitä. Kysymys kuuluukin, miten me haluamme muokata sitä, mikä vastuu me voimme ottaa niin, että sitä koskettavat säännöt, reunustavat säännöt ovat realistisia, jotka koskevat sen todellista vaikutusta ihmisiin. Ja tässä on liioiteltua toivoa, liioiteltua pelkoa sen osalta, mitä kauppa voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä, ja kuka on niissä vastauksissa näistä muutoksista, joita tapahtuu. Minusta on tärkeää, että me teemme kaupasta sellaista, että otamme ihmiset huomioon, mehän edustamme ihmisiä, mutta meidän pystytään myöskin tekemään ero sen osalta, jotka pyrkivät olemaan valmiita osallistumaan uusiin kompromisseihin, kun taas jotkut haluavat hajottaa kaiken. Kysymys on poliittisesta johtajuudesta. Meidän pitää katsoa itseämme. Ja sanon tämän tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa, koska meillä kaikilla on vastuu. Luonnollisesti hallituksilla ja kansallisilla parlamenteilla on myös mutta meidän pitää katsoa, mitä me voimme tehdä sen varmistamiseksi, että emme lähetä epärealistisia viestejä, että emme lietso tulta. And I think we have to... Ja meidän pitää myös korostaa sitä, mistä on kysymys. Mistä on kysymys, globaali, kysymys globaalisti katsottaessa – asiaa. Tämän haluaisin esittää, tämän kommentin tästä olisi esittää kysymyksiä puhujille, koska hänen alustapuheensa ovat hyviä. Jos kauppa enää ei olisi EUn toimivaltaan kuuluva asia, kolme vuotta sitten, neljä vuotta sitten, kukaan ei olisi uskonut, että voisimme tulla näin lähelle tällaista hetkeä. Mitä puhujat ajattelevat? Se merkitsisi EUn suhteelliselle kilpailuasemalle, jos EU ei enää pystyisi tekemään uusia kauppasopimuksia. Mitä se merkitsisi meidän kilpailukykyasemallemme? Mikä olisi vaikutus sisämarkkinoihin, jos yksittäiset jäsenvaltiot alkoisivat neuvotella kauppasopimuksista riippumatta toisistaan? Ja kenties puhujat voivat myös puhua siitä, mitä tämä vaikuttaisi siihen, että miten voi neuvotella muita sopimuksia, esimerkiksi, että käyttäisimme kaupallista painoarvoamme voimakkaampaan ympäristön suojeluun, digitaaliseen suojeluun, kaikkiin, kaikkiin ne kysymys, jotka koskevat avointa yhteiskuntaa, jota meidän pitäisi suojella. Kiitos. Ja nyt kuen puolesta herra Scholz. Kiitos. Uskon, että tämä on todella ajan hermoon osuva keskustelu. Kiitos näistä huomioista tähän asti, mutta minun mielestäni pitää tässä mennä kyllä syvemmälle asiaan. Meidän on esitettävä kysymys globalisaatiosta ja kaupasta. Onko kyse identtisistä asioista? Jos sanotaan, että kauppapolitiikkaa pitää tehdä niin, että globalisaatiota voidaan muokata, mielestäni globalisaatio on myös objektiivinen prosessi, miten me reagoimme näiden voimien kehitys ja tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä, mitä tämä vaikuttaa tuotantoon, kuluttamiseen ja jokaiseen meihin yksilöinä. Eli näistä, näitä haasteita pitää miettiä, mutta en nyt tässä poikkea asiasta liikaa, vaan haluaisin vielä esittää kaksi kysymystä. Kasvu, josta puhuttiin, tarkoittaa suurimmalle osalle ihmisille sitä, että he eivät, eivät kuitenkaan pysty omaa vaurauttaan lisäämään. Häviäjiä, häviäjiä, häviäjiä on paljon kansainvälisessä kauppapolitiikassa. Sen sijaan, sen sijaan superrikkaat vaan lisäävät rikkauttaan. Vaihtoehto minun mielestäni on reilu kauppa se tarkoittaa sitä, että sellaiset liiketoimintamallit pitäisi tuomita, jotka heikentävät ihmisten asemaa. Institutionaalinen arkkitehtuurimme ei kuitenkaan, vaikka se strategiassa mainitaan pääpainopisteenä, salli reilua kauppaa. Reilua kauppaa ei siis aktiivisesti tueta niin, että että katsottaisiin, miten globaaleissa arvoketjuissa reilu kauppa todella olisi todella olisi mahdollista, että todella katsottaisiin tuotantoolosuhteita näissä maissa, joissa kansalliset konsernit toimivat. Eli kauppa ei ole reilua ja silloin kysymys kuuluu, miten haluamme ja voimme sen muuttaa. Ja lisäksi haluaisin vielä puhua demokratiaa näkökulmasta meidän ei pitäisi pelkästään reagoida, vaan me edustamme suoraan vaalipiiriemme ihmisiä. Ei ole kyse pelkästään siitä, että selitämme asioista, äh, asioita, vaan aktiivisesti meidän pitäisi edustaa kansalaisten mielipiteitä näitä, näissä prosesseissa. Kiitos. Olisi lakin hyvä, että kunnioitetaan kahden minuutin aikarajaa, koska totta kai me olemme uteliaita kuulemaan, mitä paneelin jäsenet haluavat sanoa. Vihreistä kollega Pyschner. Kiitos. On totta, mitä sanoitte, Krova komissiossa, niin EU on yksin vastuussa kauppasopimusten solmimisesta. Artikla 207 EU, Euroopan unionin toimintaa koskevasta sopimuksesta määrittää tämän näin, mutta siinä todetaan myös, että kauppasopimuksia solmitaan. Mutta se, mitä näissä uusissa kattavissa sopimuksissa on, on jotakin aivan muuta. Ne puuttuvat syvästi jäsenvaltioiden demokraattisiin rakenteisiin ja niiden oikeusjärjestelmiin. ne muistuttaa siitä, että SETassa on luku, joka koskee säädösyhteistyötä ja siinä päätökset lainsäädännöstä, jota jäsenvaltiossa tehdään, rajoittuvat yhdellä sanalla, että ne ovat tarpeettomia. Tästä voidaan keskustella, siitä miten sitä voidaan tulkita, tulkitaanko sitä Amerikan lainsäädännön mukaisesti, mikä on aivan toisenlaista kuin jos asiat tulkitaan Saksan lainsäädännön mukaan, mutta ratkaisevaa on se, miten nämä kiistoratkaisutuomioistuimet näkevät asian. Ja nythän on tunnettua, miten ne sen tekevät. Nämä tuomioistuimet, niitä on uudistettu niin sanotussa kansainvälisessä tuomistojärjestelmässä, joka on huomattava parannus, mutta meidän pitää pitää mielessämme, että tuo tuomioistuinjärjestelmä ei kuitenkaan täytä niitä kaikkia vaatimuksia, jotka sisältyvät eräiden ihmisoikeus eh, mukaan tuomioistuimien niin riippumattomuuteen, niiden toiminnan avoimuuteen, joten edelleenkin on paljon parannettavaa. Ja korostan vielä kerran sitä, että nämä uudet kaupasopimukset muuttavat demokraattisten, demokraattisia rakenteita, oikeudellisten rakenteita jäsenvaltiossa. Ja tämä on se, mihin pitäisi puuttua. Tätä täytyy muuttaa, jos ei haluta enää näitä mielenosoituksia kaduilla. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Meillä on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Nyt suljen puheenvuorolistan ensimmäiseksi Frank Tusk. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä mainiosta iltapäivällä. Kyllähän tämä aika hyvään aikaan on tullut, kun seuraa nykyuutisia. Vapaa kauppa ja maailmanlaajuistuminen tietysti ovat merkittäviä asioita ja meidän kannatamme on syytä sääntöjä tietysti saada aikaan, mutta kuitenkin täytyy tutkailla ulkopuolellekin, kun puhuitte Euroopan kasvusta nollan ja yhden prosentin välillä, e, niin jos me aiomme saada tänne työpaikkoja ja kasvua, niin kyllähän meidän täytyy tutkailla sitten kehittymässä olevia valtioita ja G7-valtioita ja sitten neuvotella näitä sopimuksia ja onnittelut Malmströmille tästä SETA-neuvottelusta, koska siinä saimme sitten selvät e, päälinjat aikaan ja näin voimme sitten siitä iloita. Minä en en kuitenkaan ole samaa mieltä kaikista vapaa-kauppasopimuksista. Jo itse pelkästään tuo käsite vapaa-kauppa ei johda meitä välttämättä minkäänlaiseen villiin kauppaan, koska siinähän nimenomaan on kyse siitä, että me vähän rajoitamme omin arvoinemme tuota kauppaa meillä on yhteiset säännöt ja näin voimme sitten luoda sellaisen ympäristön yrityksille, jo, jo, jotta niiden on helpompi päästä eri markkinoille mutta tästä täytyy sitten kertoa kansalaisille. Meidän täytyy myös kansanedustuslaitokset saada tästä vakuuttumaan, koska me olemme nyt menettämässä tämän viestintäsodan, kun puhutaan koko ajan vain päin meidän tavoitteitamme. Minulla olisi seuraavat kysymykset esitettävänä, jos ajattelen tuota Donald Trumpin kampanjointia ja voittoa. Katsotaan nyt sitten minkälaisia poliittisia valintoja hän tekee. Usein kampanjan aikana, hän puhutaan ihan muita asioita kuin sitten varsinaisesti, millä tavalla vähän maailmankauppajärjestö toisessa toimii. Hän on sanonut luovansa uusia suojatoimia. Mitä mahtaa nyt tapahtua? Ja toiseksi kysyisin sitä sitten, että nyt kun kansallisia parlamentteja konsultoidaan tietysti järjestelmällisesti, mutta ehkä me tarvitsisimme jonkunlaiset selvemmät säännöt. Ja vielä kolmanneksi Kiina. Eli me odottelemme yksityiskohtia. Onhan tämä tärkeä asia, eli millä tavalla tuo aikataulu etenee ja millä tavalla sitten tuo käännetty vastuuvelvollisuus Kiinan kanssa oikein hoituu. Ja nyt kollega Rodriguez. Kiitos. Niin, kiitokset tämän keskustelun järjestämisestä. Minä uskon, että nyt tämä globalisaatiokeskustelu tietysti on jäänyt tullut pysyäkseen, eikä mikään suoja toimi tässä enää auta. Meidän täytyy tietysti muistaa, että kansalaiset helpommin näkevät globalisaation uhat kuitenkin. Uskon, että me voimme vastata aivan oikeisiin ja perusteltuihin kansalaisten huoliin ja pelkoihin, jos me onnistumme koordinoimaan kansainvälistä sekä kansallista politiikkaa. Tähän hän myös Brauner viitasi, Eli kauppapolitiikka ei voi vaatia vastuuseen siitä, mistä se vastuussa ei ole, mutta kansalaiset tietysti asettavat vastuuseen kaikki politiikonsa, kaikkien ongelmiensa ratkaisemiskyvystä. Ja, jo, ja minä tahtoisin nyt sitten saada tähän vähän vastausta, millä tavalla tällaista koordinointia voitaisiin saada kansalliselle tasolle ja kansainväliselle tasolle. Esimerkiksi jos ajattelen siitä, mihin komission jäsenkin viittasi. Kansalliset parlamentit ja jäsenvaltiot pitäisi saada tässä paremmin mukaan. Eli ei voi käydä niin, että kansalliset parlamentit ja Euroopan unioni esimerkiksi vain antavat tällaisen mandaatin tehdä neuvotteluita ja sitten lopulta mennään neuvostoon, jossa sitten yksimielisesti asioista päätetään ja näin kansalliset parlamentit päättävät, vain, päättävät asioista. Eli jäsenvaltioiden täytyisi olla mukana todellakin pakostakin suorastaan kaikissa neuvottelun vaiheissa, kaikkien sopimusten yhteydessä. Ja näin sitten toimielinten edustajien täytyisi myös käydä kansallisissa parlamenteissa selostamassa tätä asiaa, koska jos me emme onnistu eh, tässä, eh, enkä me, emmekä vakuuttamaan sitä, että me luomme työpaikkoja, hyvinvointia, parempaa elämää kuin esimerkiksi vanhempiemme aikana, niin silloin me emme pääse puusta pitkälle. Ja näin me sitten, muuten me epäonnistumme, emmekä koskaan tule kilpailukykyisemmiksi. Kelly, please. Kiitos nyt Sean Kelly, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos kaikille puhujille. Tämä on oikein tärkeä keskustelu juuri tänä hetkenä. Ensiksi haluaisin onnitella komission Malmströmiä ja muita SETAn solmimisesta seitsemän pitkän vuoden jälkeen. Tästä on otettava opiksi ja haluaisinkin sitä koskien esittää kysymyksiä. Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin neuvottelijat, komission edustajat siis, jäsenvaltioiden luvalla ja ne jäsenvaltiot, jotka neuvottelivat myös on ottanut huomioon, että näiden olisi tehtävä kansalaisten eteen työtä, jotta voimme luoda lisää työpaikkoja, niin miten silloin tämä ponnistelu, en, ennen kaikkea SETAN ja TTIPin osalta, nyt esitetään sellaisena asiana, joka täysin on ristiriidassa kansalaisten etujen kanssa ja yksilöiden tulevaisuuden näkymien kanssa. Ja miten käännämme tämän nyt toisinpäin? Ja kun alamme neuvotella kauppasopimusta, miten saamme viestin menemään läpi, että, tämä, että tällaiset sopimukset ovat kaikkien hyödyksi? Me olemme hävinneet tämän taistelun, niin meidän on nyt saatava tämä asia käännettyä. Kun otetaan nyt sitten toiseksi huomioon Trumpin kommentit kaupasta tähän mennessä, niin miten meidän pitäisi nyt edetä TTIPissä? Pitäisikö siis edetä ollenkaan? Kollega Modelli. Kiitos puheenjohtaja, niin on oikein hyvä, kun tätä keskustelua juuri nyt käydään, koska kaikkihan olemme aivan pöyristyneitä Yhdysvaltain vaalituloksesta, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että vapakauppakin oli aivan tuon kampanjoinnin ytimessä Yhdysvalloissa. Ja tämä on ihan yksinkertaista syistä, koska tietysti yhdysvaltalaiset näyttävät epätoivoisilta. Jos ajatellaan naftasopimusta, niin se sopimushan on ihan katastrofaalinen. Jopa meksikolaiset ovat siihen tyytymättömiä. Se näkyy kaikissa vaalikampanjoissa. Ja ainahan on voittajia, aina ja on häviäjiä, mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, että on paljon enemmän häviäjiä kuin voittajia. Ja voittajatkin ovat aina samoja tyyppejä. Eli onhan ihan selvää, että tällaisia tuloksia sitten alkaa tulla. Tästä on puhuttu pitkään. Malmströmkin sanoi, että tässä on nyt kyse tällaisessa selvä, seura, selvästä muutoksesta puolesta. Aika usein näitä vapakauppasopimuksia on neuvoteltu piilossa salaverhojen äh, suljettujen ovien takana. Eli se on tietysti huono asia. Ja jos me haluamme nyt vapaakauppaa vähän parantaa, niin sitten meidän täytyy päästä tällaiseen avoimuuden vallankumoukseen ikiä, ikään kuin. Malmström varmasti tämän tietää ja hänen edeltäjänsäkin varmaan tietää. Eli meidän täytyy mennä paljon pidemmälle ei pelkästään neuvottelijoiden ja kaikkien muiden sisäpiiriväen suhteessa, vaan täytyy ottaa kansalaisjärjestöt ja sidosryhmät ja kaikki muut tähän neuvotteluun mukaan. Ja vielä lopuksi sanoisin, että vapakaupassa on tietyt säännöt, tietty dogmatiikka, ja tähän on kolleganikin viitanneet. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vapakauppa on aivan villiä ja, ja epäennakoimatonta, mutta kyllä siinä on omat sääntönsä ja johdonmukaisuutensa, ja pragmatikko täytyy olla aina, ja tietysti aina jotain täytyy myös suojata. Ei se tarkoita sitä, että se on kansallismielistä tai protektionismista. Jotakin täytyy tietenkin suojata, e-, e-, e-, jos ajatellaan vaikka näitä riidanratkaisujärjestelmiä, niin kyllähän neuvostossa on sellaisia valtioita, jotka sellaista eivät ikinä halua ollenkaan. Ja, ja tämä viesti sitten menee taas kansalaisiin helpommin läpi. Kiitos. Kollega Fabriks. Thank you very much. Kiitos. On erittäin tärkeää, että me pohdimme sitä, miten kauppapolitiikka tänään Yhdysvaltojen vaalien jälkeen, koska uskon, että monille meistä oli järkytys tämä tulos ja toisille ehkä kuitenkin äh, suuri voittokin. Mitä tulee kauppapolitiikan kehitykseen, mietin vain, voisitteko hiukan spekuloida paneelissa siitä, miten te kuvittelette, äh, että EUn tuleva kauppapolitiikka voisi olla menestys, koska minä uskon, että että poliittinen päätös, jonka komissio teki, julistaa, että SETA olisi, sekasopimus oli poliittinen virhe. Ja se oli poliittinen virhe minun mielestäni siksi, että perustelut tälle olivat se, että saatiin aikaan parempi poliittinen taistelu SETAn puolesta. Ymmärrän kyllä, että tarkoitus oli hyvä, mutta se olisi silti, se oli silti edellytys, koska monet kansalliset poliitikot eivät olleet halukkaita kotimaassa osallistumaan tähän keskusteluun, eivätkä halunneet puolustaa tätä, eivätkä halunneet sanoa, että asia oli tärkeä heidän mailleen, koska ö, yleisöllä piirissä oli tiettyjä näkemyksiä. Tämä oli mahdollisuus antaa populisteille ottaa asiassa johtaa. Me myöskin rohkaisimme populisteja eri maissa tällä hetkellä siinäkin, että me sanomme, että meidän täytyy useammin kuulla kansallisia parlamentteja. Totta kai kansalliset parlamentit edustavat ihmisiä, mutta kyllä mekin edustamme ihmisiä. Minä henkilökohtaisesti edustan oman maani ihmisiä, enkä huonommin kuin mikään kansallinen parlamenttikaan, ja minä voin kyllä todistaa sen. Jos me nyt sanomme, että kansallisia parlamentteja pitää kuulla kauppapolitiikassa, joka on ollut vuosikymmeniä nyt jo meidän etuoikeutemme, niin miten Nämä ihmiset, jotka pyrkivät purkamaan Euroopan unionia, mitä... Niin, kysymys on siis tästä samasta pelistä. Mikä on teidän näkökantanne? Thank you very much. the last... Kiitos. Grazie per questa opportunità. Eh, Kiitokset. Kiitos tästä mahdollisuudesta Monet ovat täällä jo sanoneetkin, että kauppapolitiikkaa ei, voi olla, ei ole ainoa epätasa-arvon lähde. Monet ovat siihen jo puuttuneetkin, mutta kuitenkin usein käy niin, että tasa-arvoisesti kaupan e, voittoa ei jaeta. Ja hyvin usein me olemme nyt pyrkineet sitten jollakin tavalla uudelleen tasapainottamaan tilannetta ja auttamaan niitä, jotka ovat menettäneet kaikista eniten ja näin saamaan kauppapolitiikan hyväksyttävämmäksi. Miten nyt tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa oikeastaan on mahdollista määritellä ne alu- maantieteelliset alueet, teollisuusalueet, liike-elämän alat, jotka itse asiassa kaikista kielteisimmistä vaikutuksista kärsivät. Miten me voimme oikeastaan ennakoida tällaista? Miten voimme päättää tällaista, tällaisesta etukäteen, koska ne keinot, joita me, me hyväksymme, eivät välttämättä mitenkään varsinaiseen reaalielämään vaikuta juuri niin kuin toivottiin. Miten sitten globalisaatiosta ylipäätään kansalaiset voivat selvitä noin vain? Eli kyllä Euroopan unionin toimielimiltä tarvitaan tukea ja täytyy luoda tällainen selvä kehys, jotta me todella sitten jäsenvaltioiden toimet saavat me vaimentamaan tätä globalisaatiota. Niin, Mä on myöskin muutama kysymys kanssa Twitterin kautta ja puheenjohtaja Lange esittelee ne. Kyllä niitä on paljonkin. Neljä ryhmää. Ensinnäksi Braunerille kyseenalaistavat monikansalliset yritykset VTO ja sitten taloudellisille asiantuntijoille kauppasopimusten vaikutus on rajallinen, eikö olisi parempi keskittyä monenväliseen tasoon. Ennen kaikkea kun nähdään, minkälaisia ongelmia kahden välisissä sopimuksissa on esimerkiksi, niin, niin neuvottelu kestää hirveän kauan. Kolmanneksi, olisi, onko parempi laivata maataloustuotteita ympäri maailmaa, parempi siis kuin luottaa lähiruokaan ja paikalliseen tuotantoon. Ja sitten Cecilialle arvopohjaisesta kaupasta ja erityisesti ihmisoikeuksista. TISA-neuvottelut ja ihmisoikeudet ja se, että ei kunnioiteta ilmaisunvapautta ja Pakistan. Niin, Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, kun on sanottava teille, että ehkä teillä on puheaikaa viisi minuuttia jokaiselle teistä panelissa. Samassa järjestyksessä ensin komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä minä pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin, jotka minulle kaiketi ohjautuivat. Jos ette saa vastausta, niin palatkaa. On totta, että korruptiosta puhutaan myös näissä sopimuksissa. Myös Yhdysvaltain nykyhallituksen kanssa on puhuttu TTIP-sopimuksen yhteydessä. Eli kyllä se ihan järkevää on koska totta kai meillä on sel- selvät sävelet avoimuudesta myös her- kaupan helpottamisesta. Ja ymmärrän kysymykseen näistä veroasioista myös. Varmaan on myös muita foorumeita, joilla asiaa pitäisi paremminkin käsitellä, mutta kyllä minä ymmärrän kyllä sen, miksi, miksi Panama-asiat ja verokierto ja petokset tietysti kansalaisia kovasti raivostuttavat tässä viikon sisällä kohtapäivämäärän sitten saatte, koska kyllä komissio on hämmästyt hämmästynyt ja tästä Filippiinien tilanteesta ja varmasti sitten palaamme tähän asiaan kertomuksinemme, kunhan delegaatio sieltä on palannut. Ja nyt sitten ehkä vähän sitten maailmankauppajärjestön edustaja puhuu Yhdysvaltain tilanteesta enemmän, mutta kaupasta sen, enem, sen verran, että unioni on ollut toimivaltainen kauppa-asioissa ja on tehnyt noita, varmaankin 40 kauppasopimusta eri tasoilla, siksi että unioni voi neuvotella koko Euroopan unionin vahvuus takanaan. Ja jos tämä toimivalta viedään pois, se osa jäsenvaltioista kyllä haluaisi uudelleen kansallistaa koko kauppapolitiikan, niin kyllähän se on sitten ihan kauheaa ja tuhoavaa koko Euroopan unionille, kun koko sisämarkkinoiden vahvuus katoaisi se on tietysti myös houkutteleva meidän kauppasopimuksille. Eli olisi hyvin äh, huono juttu meidän kauppasopimustemme laadulle ja hyvinvoinnillemme ja muutenkin, jos ei tällä tavalla yhdessä pystytä näitä kauppasopimuksia tekemään. Kyllähän kauppapolitiikka kuuluu Euroopan unionille. Parlamentti on tässä mukana. Näin pitääkin toimia. No sitten se konflikti on siinä, missä oikeastaan unionin toimivalta sitten rajoittuu kansalliseen raja, äh, äh, toimivaltaan. Ja tästä, tästä, tästä syystä meillä on sekä komissio että neuvosto tuomioistuimessa käsittelemässä tätä Singapore-tapausta, Singaporen sopimusta. Mahdollisesti tuomioistuin sitten selventää tätä asiaa päätöksessään ja näin sitten me voimme jälkeenpäin näitä kauppasopimuksia sen pohjalta laatia. Tämä tässä tietysti liittyy poliittiseen tukeen, jotka jotkut valtiot sitten vetävät mandaatin pois, tuen tältä mandaatilta pois. Se tietysti vaikuttaa kovastikin. Eli meidän täytyy tosiaan miettiä tätä rajaa ja miettiä sitten kauppaa asioista vastaavaa ministerineuvostoa esimerkiksi SETA-tapauksessa. Kysymyksiä esitettiinkin aika paljon, eli voidaanko vuosien päästä päästä sopimuksen ylipäätään Euroopan unionin kanssa. Voi, kauppakumppanit kysyvät, voidaanko Euroopan unionin oikeastaan luottaa ylipäätään No, joka tapauksessa nyt tämä mandaatti on saatu aikaan. Tässä tietysti kansalliset parlamentit ovat myös mukana, koska kansalliset parlamentit ovat koko prosessissa siinä mielessä mukana, että ne seuraa, seuraavat neuvotteluja kotosalla. Ja tämän sanoin johdannossani varmaan ennen kuin saavuitte tänne saliin. Eli jäsenvaltiot heti kun tuo mandaatti jonkun tietyn kanssa, valtion kanssa on saatu, niin silloin kansalliset parlamentit ovat täysin mukana tässä. Minä voin käydä kansallisessa parlamentissa vierailulla, voidaan tulla komission vierailulle ja niin poispäin. Eli täytyy avoimesti voidaan komission kanssa toimia tässä näissä neuvotteluissa kansalaisia. Näin me olemme pyrkineet kyllä toimimaan, kun olemme pyrkineet saamaan sitten myös kansalliset parlamentit mukaan, kansalaisjärjestöt ja monet muut osapuolet. Ja meidän tosiaan täytyy pyrkiä nyt saamaan sitten tällaisia kansallisia mm, vaikutusten arvioita ja myös aikaan, minkälaisia vaikutuksia näillä sopimuksilla sitten on jäsenvaltioille ja sitten voidaan ryhtyä tällaisiin vaimennuskeinoihin jo ennen kuin sopimukset tulevat, astuvat voimaan Jotkut jäsenvaltiot ovat jo tehneet tällaisia vaimentumiskeinoja ja keinosuunnitelmia, jotkut taas eivät alkuunkaan. Ja, ja tämä sitten tietysti liittyy kaikkeen politiikkaan, eli aina täytyy mahdollisia häviäjiä pyrkiä suojaamaan ja varautua siihen, että jotkut tässä häviävät. Ja sitten TTIPstä. No, kukapa tietää, miten sille nyt käy sitten. Mutta me joka tapauksessa neuvottelemme teknisesti nykyisen Yhdysvaltain hallinnon kanssa jotakin edistysaskelia on pääst, saatu aikaan. Vuoden loppuun mennessä sitten saat, saat, tästä saadaan kertomus siitä, mitä on tehty ja katsotaan sitten, minkälainen tauko tässä nyt sitten tulee. Ehkäpä odottelemme seuraavaa hallintoa, kuka sitten neuvottelu, neuvotteluja johtaa Yhdysvaltain puolella. Tätä emme tiedä, ihan suoraan sanottuna emme tiedä miten käy me tietysti haluaisimme sopimuksen Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välille. Monet sopivat, tukevat tällaista sopimusta EU-ssa, monet sitten Yhdysvalloissa, mutta miten nämä neuvottelut saadaan sitten taas alkamaan ja mihin suuntaan ne menevät siihen, on vielä vahvasti vastata. Varmaan sitten näin, muu, muihin näihin Twitter-asioihinkin voin vielä vastata. Tietenkään ihmisoikeusongelmia ei saa kauppasopimuksiin ratkottua, mutta jos me saamme sitten vielä vielä tällaista strategisempaa ulkopolitiikkaa tähän liitettyä, kauppapolitiikkaa, kehityspolitiikkaa, ulkopolitiikkaa, kaiken, kaiken mahdollisen yhteistyöpolitiikan ja välineiden kautta luotua, niin sitten me varmaan myös ohjaudumme siihen suuntaan, että ihmisoikeudet ja kestävän kehityksen ja työoikeuksien lausekkeet ja ala ylipäätään tulee paranemaan. Eli kyllä näistä keskustellaan kumppaniemme kanssa ja näin jos me sitten otamme ne tähän mukaan neuvotteluihin, niin se on hyvä asia. Meidän täytyy tosiaan sitten olla varmoja siitä, että se, kaikki tämä ihmisoikeusasiat liittyvät tähän meidän yleisten arvojemme puolustamiseemme. Ja me varmasti oman oman osamme hoidamme näissä neuvotteluissa tälläkin alalla. Kiitokset. Tämä varmaan nyt sitten riitti vastauksiksi. Paljon, paljon opittavaa on äskettäisistä tapahtumista ja varmasti palaamme sitten vielä näihin asioihin jollain toisella kertaa. Uh, thank you very much. Kiitos komission sen, että olitte komission ja Euroopan tai EUn kaupan ääni tänään iltapäivällä. Toivomme todellakin, että palaatte tänne valikuntaan ja jatkatte keskustelua. Ja nyt kumppaneidemme puolen ja esimerkiksi Karl Browner eh, maailman kauppajärjestöstä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ymmärrän, että herra Fjellner esitti kysymyksen siitä, mitä tapahtuu, jos EU tällä nykyaikaisella laajemmalla lähestymistavallaan on etääntynyt niin kauas muusta VTOn yhteisöstä ja on tavallaan edelläkävijä, joka kulkee liian kauas. No, EUlla on hyvin tärkeä rooli maailmankauppajärjestössä. Minä olen eurooppalainen ja olen iloinen siitä, mikä rooli EUlla on VTOssa, koska se asettaa suunnan monissa asioissa ja tarvitaan ihmisiä, jotka ovat eturintamassa, jotka esittävät ajatuksia, jotka eivät ole vielä kenties ajan kohdan kannalta täysin kypsiä tai sellaisia, joita on valmiita vastaamaan, mutta jos katsomme miksi kauppa- ja investointikysymyksiä, se täytyy keskeyttää 2003 ja nyt se on taas noussut esille ja sen on takaisin EU. Ja herra Maatsin, ehkä en ilmaistut itseäni tarpeeksi selvästi. Puhuitte kompromisseista, joita EU on tekemässä – minä haluaisin sanoa, että EU pitää kiinni arvoistaan ja siksi se tekee uhrauksen siinä, että neuvottelut kestävät pitkään eikä niitä saada helposti päätöksiä. Minä olen juuri käynyt Hongkongissa, jossa sain kysyttää, kysyä Malesian kauppaministeriltä, miten heillä on vapaakauppasopimus Japanin kanssa, mutta ei EUn kanssa. Ja sain vastauksen, joka ei ollut aivan selvä, mutta epäilen, että Japani ei pitänyt niinkin arvoista kuin EU, joten EU ei tee kompromisseja, vaan tekee enemmänkin uhrauksia. Niin. Minä ymmärsin kyllä tämän oikein hyvin, mutta kysymykseni kuuluikin tämän lisäksi, onko niin, että teemme turhaan pitkiä näistä kauppaneuvotteluista ajatellen niitä menettelyjä ja rakenteita, jotka liittyvät. Kysymys oli pelkästään arvoista. Tätä en kommentoi. I will. Nyt sitten sanoisin, kertoisin aneknootin, joka on asia, josta minä en vastaa, mutta kuitenkin houkutus on suuri kertoa se. Kiinassa minulle sanottiin juuri viime viikolla, että kuvitelkaapa, toivottavasti kukaan ei nyt loukkaan, kuvitelkaapa, että Luxemburgin pääministeri tapaa Kiinan pääministerin, ja he keskustelevat. Ja keskustelujen lopuksi Luxemburgin pääministeri sanoo, oli mukavaa, että me olemme tämä keskustelu, koska yhdessä me edustamme 1,4 miljardia ihmistä, jolloin kiinalainen sanoo, sitten kun te lähdette, minä edelleenkin edustan 1,4 miljardia ihmistä. Joten kuka tahansa Euroopasta voi tulla ja puhua Kiinan pääministerin kanssa – ja lähteä, ja silti edelleen säilyy tämä sama luku 1,4 miljardia ihmistä. Viesti on meidättää vakavasti eurooppalaisena vain silloin, kun olemme yhtenäinen Eurooppa. Niin minun ei pitäisi sanoa me, kun minä tulen maailman mutta tämä nyt on tämä minun taustani. Joten Eurooppa voi muokata maailmankauppaa vain toimiessaan yhdessä yksittäiset jäsenvaltiot eivät siihen pysty, ne eivät pysty muokkaamaan globaalistumista, ja tämä on hyvin selvää myös VTOssa. Aina kun halutaan saavuttaa jotakin, täytyy muodostaa koalitioita, täytyy löytää ryhmiä, jotka tukevat omia kantoja. Sitten kysymys siitä, vievätkö alueelliset kauppasopimukset pohjaa pois VTOlta? Ei, eivät, sillä silloin kun tehdään alueellista alueellisia, käydään alueellisia kauppaneuvotteluja, valitaan relevantti kumppani. Ja jos ollaan menestyksekkäitä, silloin täytyy selvitä vastustuksesta kummassakin maassa, jotka ovat osapuolina tässä kumppanuudessa. Ja on monia vapaakauppasopimuksia eri kumppaneiden kanssa, vapaakauppasopimuksia, joissa on EU toisaalta ja kumppani X ja Yhdysvallat ja kumppani X. Ja itse asiassa kahdenvälisellä relevantilla tasolla poistetaan vastustus, joka kohdistuu sopimuksiin, minkä pitäisi tehdä helpommaksi saada nostettua asiat monenkeskiselle tasolle niin, että saadaan ainakaan menestyksekäs tulos monikeskisellä tasolla. Tärkeää on tässä vaiheessa se, että on erilaisia alkuperää koskevia määräyksiä. Me puhuneet maailmanlaajuisista arvontuotantoketjuista. Jos on pitkä arvontuotantoketju ja joka kerta täytyy noudattaa alkuperäsääntöjä niin, että voidaan hyötyä eh, suosituimuussäännöistä kaupassa, se muuttuu lähes mahdottomaksi. Silloin kun on monia kauppasopimuksia. Tässä olivat minun vastaukseni. Kiitos. And, uh, thank you for those. Kiitos näistä reaktioista. Ja nyt kansainvälinen valuuttarahasto, herra Franks. I'll try to be Kiitos paljon. Yritän puhua lyhyesti. Jos en vastaa kaikkiin kysymyksiin, niin ottakaa minun yhteyttä kahden keskisesti. Voimme käydä keskustelua vielä lisää. Muutama huomio näistä useista kommenteista, joita on otettu täällä esille. Meidän pitää olla hyvin varovaisia toisaalta, jos yritämme syyttää kauppasopimuksia sellaista asiasta, jotka menet pieleen. Kauppasopimukset saattavat olla jostakin huonosta asiasta vastuussa, mutta kaikkeesta ei voi syyttää kauppasopimuksia. Ja sitten ähm, ei toisaalta pidä myöskään odottaa, että kauppasopimukset ratkaisivat kaikki ongelmat kauppasopimukset pitää laittaa oikeaan valoon, jos on ongelmia työehtojen ja palkojen suhteen, niin silloin näihin ongelmiin pitäisi suoraan puuttua ja pitäisi kä- käyttää mu- jotain muuta välinettä tavallaan takaoven kautta. Eli on oikein ottaa huomioon asiat kuten ihmisoikeudet, työ, ehdot ja olot, ympäristövaatimukset, kaikki nämä ovat hyvin tärkeitä ja ne pitää käsitellä, mutta jos käytetään yhtä välinettä kauppasopimusta, nimittäin kaikkien näiden ongelmien ratkaisemiseen, niin se kyllä laittaa liikaa taakkaa yhden välineen hartioille. Meidän pitää taata tai varmistaa, että käytämme oikeita välineitä ongelmien ratkaisemiseen. Mitä tulee kaupan kustannuksiin ja etuihin, haluaisin vielä selventää yhden asian näiden kommenttien valossa, joita täällä tehtiin häviäjistä ja voittajista. Kaikki, jotka ostavat äh, kännykän tai kellon tai vaatteita, hyötyvät kaupasta, joten kaupassa, kaupasta on enemmän hyötyjiä kuin häviäjiä. Emme ymmärrä, että tämä kännykkä maksaisi enemmän, satoja euroja enemmän, jos he ei olisi vapaa keuppaa, mutta tietysti ne ihmiset, jotka, hävi, jotka menettävät paikkaansa, äh, usein silloin voidaan heti identifioida kauppasopimus syyksi ja usein hyötyjen kohdalla me emme välttämättä puhu kauppasopimuksesta. Eli kaiken kaikkiaan hyödyt ovat kyllä isommat kuin kustannukset, mutta kuten yhdessä muissa alustuksessa sanottiin, hyötyjä on usein vaikeampi nähdä jos kuitenkin hyödystä jouduttaisiin luopumaan, niin niiden puuttuminen kyllä huomattaisiin. Ehkä tätä voisi havainnollistaa hieman. Miettikää maita, jotka 50, 60 ja 70-luvulla käyttivät kaupan rajoituksia Äh, suojellakseen markkinoita. Kaikkien näiden maiden talous kärsi sitä äh, valtavasti, kun katsotaan sellaisia Saksan maita, anteeksi, Euroopan maita, kuten Saksa ja Irlanti, joilla on suuri vientiala. Ne kasvavat enemmän kuin toiset EU-maat, joilla on eri lähestymistapa. Voitaisiko edes kuvitella, että Kiina että Kiina olisi saanut nostettua yli miljardi ihmistä köyhyysluokasta, jos ei olisi, se, se olisi voinut käyttää kauppaa. Kauppasopimuksilla olemme tähän päässeet. Muutama vastaus vielä monenvälinen taso verrattuna kahdenväliseen tasoon. Monenväliset sopimukset tietysti olisivat lopullinen tavoite. Alueelliset kauppasopimukset ovat korvike, ne ovat hyvä asia, ne eivät välttämättä mitenkään haittaa Dohan neuvottelukierrosta, mutta olisi silti tärkeää ponnistella maailmanlaajuisella tasolla monenvälisten kauppasopimusten puolesta. Paikallinen taso, paikallinen taso verrat, vastaan maailmanlaajuisen tasolla, taso tuotannossa on myös mielenkiintoinen kysymys. Pitää kuitenkin eritellä kaksi asiaa. Jos jos haluaa suosia paikallista tuotantoa, niin ilman muuta tukekaa vain paikallisia viljelijöitä ja kauppoja ja teollisuuden aloja. Ilman muuta toiseksi pitäisi varmistaa, että paikallinen ja kansainvälinen tuotanto hinnoittelee ulkoiset tekijät, kuten ympäristön suojelun, mukaan hintaan. Ja sitten kun tämä on tehty, niin ihmisten pitäisi vapaasti voida tehdä päätöksensä usein pidemmälle ajaminen lähikauppaan tai lähiruokaa myyvän kauppaan saattaa olla ympäristölle rasittavampaa kuin se, että tuotteita äh, kuljetettaisiin pitkiä matkoja. Ihan viimeiseksi vielä, tämä mainittiin muutamissa kommenteissa, ongelmat, joiden edessä me nyt olemme, ovat yhä enemmän rajat ylittäviä ja siksi vastausten pitää olla myös rajat ylittäviä, oli kyse sitten kaupasta, ympäristöstä tai muista aloista. Kiitos. Very much and, uh, Kiitos. Ja viimeinen paneelin jäsen on herra Ken Ash OECDstä. Thank you very much. Uh, Kiitokset. Muutama sananen. Eli avoimuudesta onko sopimuksesta vai niin sellaista vai ei. Eli milloin ennustettavuutta, avoimuutta ja varmuutta oikeastaan on, niin silloin on helpompi myös vaimentaa eh, lahjontaa ja korruptiota ja niin poispäin ja sen vaikutuksia. On paljon vaikeampi lahjoa virkamiehiä ja myös sitten ottaa vastaan lahjo, lahjuksia, jos säännöt ovat selvät ja sopimus on selkeä ja hyvin tunnettu näin kauppasopimuksissa tosiaan pitää tuo ottaa huomioon. Ja nämä monin, tuo monenvälisyys ja kahdenvälisyys tietysti on hyvä asia, mutta lisäisin vielä kertaalleen, että myös kansallisella tasolla täytyy hyviä, hyvää talouspolitiikkaa toteuttaa aivan etusijassa. Joku kysyi maatalouskaupasta. Uskon, että kuluttajille valinnot, eri, eri vaihtoehtojen tarjoaminen on hyvä Eh, he voivat eh, markkinoilta sitten valita myös paikallistasolta, kun markkinat ovat heitä lähellä. Uutta on kuitenkin se, että kun markkina, maatalousmarkkinat eh, näin ovat muuttuneet, niin, saa, niin näyttää siltä, että nälkäisempiä ihmisiä on pitkin maailmaa aina enemmän, jos tilannetta ei muuteta, jos me suljemme maatalous, maatalous vakausmarkkinat ja se on huono asia. Ja vielä lopuksi näin tästä hyödystä. Jos ajattelemme alempia hintoja ja laajempaa valikoimaa. Se tietysti liittyy enenevään kilpailuun ja siihen, että palvelut ja ideat liikkuvat rajojen yli ja tuottavuus sitten noustaa ja jos halutaan nopeampaa kasvua, parempia työpaikkoja, niin avo- avoimuutta täytyy markkinoilla olla. Tapahtuuko tämä automaattisesti sitten, että hyöty jakautuu kaikille? Avointen markkinoiden hyöty, taloudellinen hyöty varmasti on kyseenalaistamaton, mutta tämän hyödyn jako ei ole alkuunkaan automaattista, ja siinä sitten taas kansallinen politiikka on avainasemassa kaikissa valtioissamme täytyy sanoa, ettei kyse ole mistään globalisaation epäonnistumisesta, vaan siitä, että kansallisella tasolla on epäonnistuttu tuota hyötyä jakamaan. Me olemme puhuneet eh, verotusasioista, rahapolitiikasta ja niin poispäin, mutta ehkä meidän pitäisi enemmän puhua myös rakennepolitiikasta. Thank you very much. Kiitos kaikille panelin jäsenille. Aika alkaa olla vähenemässä, joten ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä, mutta kenties kahdella sanalla sanoisin, ja varmasti asiantuntijat ja poliitikot voivat varmasti olla yhtä mieltä asiasta, parempi, että toimitaan yhdessä. Ja se varmasti on hyvä ajatella meidän tulevaisuuttamme myöskin kaupan alalla. Kiitoksia. Tämä päättää minun tehtäväni. Annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle, myöskin puheenjohtajuuden. Thanks a lot for this excellent... Kiitos paljon tästä loistavasta työstä, herra Winkler, ja kiitos ensimmäisen keskustelun osallistujille. Nyt kutsuisin tänne eteen seuraavan paneelikeskustelun osallistujat, jotta voimme jatkaa tätä hyvin hedelmällistä työtä. Hello. is she gone? So we had, she's here. Tiziana no, is coming? No. So, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, nyt siirrymme toiseen paneelikeskusteluun, kun otetaan ennen kaikkea SETAn SETA-keskustelu huomioon täällä parlamentissa ja tietyillä alueilla käytiin keskustelua SETAsta. TTIPiä vastaan on osoitettu mieltä. Hollannissa oli kansanäänestys jossa vastustettiin vapaakauppasopimusta Ukrainan kanssa. Ja viime viikkoina ja kuukausina olemme nähneet keskustelua kaupasta ja kaupan legitimiteetistä myös keskustelussa Yhdysvaltojen kanssa. Eli tämä toinen keskustelu ei voisi olla osuvampi, nimittäin luottamuksen etsiminen, kauppapolitiikan oikeutuksen etsiminen. Meillä on oikein hieno keskustelijajoukko täällä, hieman enemmän myös sukupuolten tasapainoa tässä paneelissa. Ihan vähän vain, mutta kuitenkin. Maria, enemmän kuitenkin kuin aikaisemmassa keskustelussa. Eli meillä on täällä asiantuntijoita. Ensinnäkin Joakim Reiter, joka on vara pääsihteeri Unctadissa eli YK kauppa- ja kehityskonferenssissa ja sitten Arantxa Gonzalez on kansainvälisen kauppakeskuksen eli ITCn toimitusjohtaja ja sitten Pierre Santa Caterina on Oxfam Magazine du Mondein toimitusjohtaja ja Paul Brenton on Maailmanpankin pääekonomisti. Nämä ovat asiantuntijamme siis, ja tämä on myös se järjestys, jossa puhujat voivat pitää alustuksensa. Joakim Raiter saakin heti puheenvuoron. Hän voi vastata tämän paneelikeskustelun johtokysymykseen eli luottamuksen löytämiseen. hän on myös kehittyvän maailman ääni. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos kutsusta tänne. On ilo olla täällä. Tähän paneeliin kohdistuu ö, tiettyä, tässä on tiettyä päällekkäisyyttä tälle, mitä oli ensimmäisessä paneelissa. Minä pyrin nyt ottamaan sille kolme parametria. Ensinnäkin, onko olemassa tällaista legitimiteettikysymystä ja onko sellaista kauppapolitiikan osalta ja kolmanneksi, mikä on legitimiteetti huolenaiheemme silloin, kun liitytään kauppapolitiikkaa. Ne ovat kolme eri parametria ja mitä pitää käsitellä erikseen. Ensinnäkin kaupasta. Me kuulimme valuutarahastolta OECDltä ja muita siitä, että kauppa kasvaa hitaasti. Kysymys on hyvin aidoista huolenaiheista. Samaan aikaan kuitenkin, en tiedä, näettekö viime viikkoisen UBSn lesteydokkeen, eli, eli kauppa kasvaa nopeammin, kuusi kertaa nopeammin kuin BKT, kauppa palvelujen kauppa kasvaa hyvin nopeasti. Olemme nähneet, että on tapahtunut suurta muutosta teollisuuksissa siinä, miten tavaroita tuotaan. Me olemme siirtymässä tilanteeseen, jossa me maksamme palveluista ja huoloista. Ne ovat huomattavia muuttoja, jotka merkitsevät haasteet, jotka ovat vakavia. Ajattelen sitä, että kauppa kokonaisuudessaan etenee hitaasti, mutta samaan aikaan kuitenkin palkkojen nousua on pyritty jarruttamaan, eli työvoima on maksanut huomattavan hinnan saman aikaan, kun, kun ajatellaan tilanteen, mikä on ollut pääoman osalta, ja toisaalta on ollut hidastumista tämänkin vuoksi. Me on kysymyksiä pitäisi siis tarttua. No mitä tulee sitten kauppapolitiikkaan? Kauppapolitiikka monissa maissa kohtaa monia haasteita. Mutta minä sanoisin, että laitekasvattuna kauppapolitiikka on aina ollut asia, joka on ollut kiistelty. On hyvin paljon erilaisia kysymyksiä, joita käsitellään, koska taloutemme muuttuvat yhä integroidummiksi ja saman aikaan joudumme pohtimaan sitä, miten näitä asioita voidaan käsitellä. Muistakaa mielenostotukset VTOta vastaan lopulla Seatlen ministerikokouksessa – silloin tapahtui globaalistumisliike. Minä itse olin henkilö, joka Ruotsin parlamenttiin puolustamaan Ruotsin kauppapolitiikkaa. Minusta ei kovinkaan paljon silloin pidetty suoraan sanottuna. On monia kysymyksiä, jotka liittyvät politiikkaan, haasteita, jotta nähdään aika ajoin. Nähdään siinä, se johtuu myös siitä, miten paljon monia muita asioita kauppa joutuu käsittelemään. Ja tällä hetkellä meillä on hyvin valtaisia ongelmia kaupan politiikassa, esimerkiksi kotimainen säätely ja myöskin eh, tietojen suojelu, yksityisyyden suojelu. Nämä ovat tällaisia kysymyksiä, jotka eivät ole mitenkään helppoja. Ja tämä mielestä sitä, että muita kysymyksiä tulee osaksi kauppapolitiikkaa, jotka täytyy ottaa huomioon kauppapolitiikassa. Ja kauppapolitiikkaan sisältyy erilaisia tavoitteita, erilaisia eh, sellaisia lähtökohtia, jotka välttämättä eh, eivät nämä ryhmittymät, jotka erilaisia lähtökohtia eivät välttämättä pystyä suhtautumaan myönteisesti siihen, miten ylipäätään tällainen kauppaa. Joten jos vaikkapa käsitellään, niin kuin me usein käsittelemme Unktarissa, internetin hallinta, internetyhteisöllä on hyvin vaikea toimintatapa verrattuna kauppaneuvotteluihin. Se, että saadaan nämä yhteisöt yhteen, syntyy paljon jännitteitä. Minä en usko, että olisimme kohtaamassa mitään perustavanlaatuista kriisiä tällä alueella. Meille täytyy avautua sille tosiasialle, että on paljon haasteita, mutta meidän on oltava myöskin luottavaisia sen suhteen, miten, että olimme selvinneet haasteista menneisyydessäkin. Näin tapahtui, kun pystyttiin selamaan äh, kauppasääntöjen ja tavoitteiden ja ympäristösääntöjen osalta aikaan tasapaino. Äh, joten kauppapolitiikka ei ehkä ole suurin ongelma, joka ollaan kohtaamassa, se on haaste. Meidän täytyy olla nöyriä kauppayhteisössä sen suhteen, että meillä ei ole kaikkia vastauksia silloin, kun me pystymme, joudumme tarttumaan muihinkin kysymyksiin. Tämä johtaa sitten kauppapolitiikkaan. Politiikka, ehkä olen nyt hiukan yksisanainen tässä ryhmässä, tilanne on vain se, että olemme täydessä kaauksessa on men- monia syitä tähän. Ei tämä ole mitään ö, ö, avaruuden, avaruustiedettä. Niin aikoina, kun minä olen tekemisissä kauppapolitiikan kanssa, se on muuttunut sellaiseksi asiaksi, jossa ollaan erikoistuttu tietenkin polkumyynnin vastaisiin toimiin tai puhuttu töissä tekijänoikeuksia koskevilta säännöistä. Kysy, kokonaisuudessaan kauppa kuitenkin on jakavaa luonteeltaan, sitä sen pitäisi olla. Ja tässä syystä se ei riitä se, että pyritään löytämään kauppapolitiikan puitteissa ratkaisuja niihin huolenaiheisiin, joita yhteiskunta laajemmin näkee eh, siitä, niistä asioista, jotka liittyvät kauppaan ja investointeihin. Miten me käsittelemme kansallista yksimielisyyttä, miten me saamme aikaan luottamusta todellisiin toimiin kauppapolitiikan ulkopuolisessa puolella, jotka liittyvät tähän kaupan jakavaan vaikutukseen. Minun ei pitäisi varmaankaan jatkaa kovin pitkään, mutta haluaisin sanoa selvästi, että minä en ajattele, että ratkaisut, jotka liittyvät politiikkaan puuttumiseen, voisivat, kauppapolitiikkaan voisivat jotenkin liittyä politiikan, poliittisen ongelmien ratkaisemiseen. Kaupan politiikalla ei voida puuttua kauppapolitiikkaan liittyvään huolestuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen, jota on nähtävissä eri puolilla maailmaa. Ja näitä on ennen kaikkea rikkaassa maailmassa. Ja toiseksi en usko, että ratkaisu puuttua kansalaisten huolenaiheisiin joillakin menettelytoimilla. Heitä eivät kiinnosta se, että luodaan uusia komiteoita. He kiinnostaa se, mitä tapahtuu, jos menettävät työpaikkansa. Näin huolenaiheita, jos katson ulkopuolelta Euroopan unionia, että Kaupapolitiikassa vastuu on liitovaltion tasolla, vaikkakin reaktio todellisiin kansalaisten huolenaiheisiin on sellaista, sellaista, että niihin täytyy reagoida kansallisella tasolla. Mutta täytyy olla Euroopan unionissa foorumi, jossa keskustellaan siitä, mitä ovat yhteiset ratkaisut jäsenvaltioissa, mitä, miten ne voivat tarttua niihin huolenaiheisiin, joita nousee esille siitä, että sovelletaan tällaista liitovaltiotason välinettä. Ja tämä on tietysti hyvin mutkikas keskustelu sosiaalinen suojelu, uudelleenjako, nämä kaupan sopeuttaminen eh, esimerkiksi Yhdysvaltoista on yksi dollari 25 000 eh, dollaria kohti tulossa. Tämä on se suhde. 0,004 prosenttia menee tähän jakoon. Kaupallinen kansainvälinen investointi rahasto oli noin 130 miljoonaa joita, euroa, jota on jaettu, ja taloudessa, joka on 30 miljoonaa euroa. Tämä suhde ei ole kestävä. Saattaa olla, että tämä ei ole asia voidaan ratkaista vastata yksinkertaisesti, mutta meidän täytyy tarttua kaupan todelliseen politiikkaan. Silloin on kysymys siitä poliittisesta yhteisöstä, jossa me toimimme – ja myöskin maksimoimaan hyöty. Ei voida toimia tehokkaasti kaupunkikan alueella, jos ei katsota kysymyksiä kuten kuluttajasuoja ja kilpailu tehokkaasti. Muuten kaupan hyödyt, joita on monia, jotka on hyvin tunnustettu, jotka on osoitettu olemassa oleviksi eri näkökannalta viimeisen 30 aikana, niihin ei pysty tarttumaan. Tämä on todellisuutta. Monet jäsenvaltiot pyrkivät samaan aikaan kilpailukyky, kilpailulainsäädäntöä ja kuluttajasuojaa toimenpiteillä, jotka eivät eivät mennä toimintaan ulkopuolelle, koulutuspolitiikan alue, jos miksi Kostarika on ollut niin menestyskäs. Ei voida etsiä muuta kuin säädösyhteistyötä. Yksi edellisen paneelin jäsen sanoi, että me olemme tekemisissä yhä enemmän asioiden kanssa, joita me itse pystyy ratkaisemaan ilman rajoittelittävää toimintaa. Me tarvitsemme yhteistyötä säädöksissä ja näemme lisääntyvää kysyntää tälle kehittyvissä maissa, esimerkiksi Afrikassa, jossa katsotaan, että voidaan puuttua kaupakustannuksiin. Ja paradoksi on, ja tämä on varoituksen Euroopan unionille, että on hyvä, että on olemassa arvoperusteista kauppapolitiikkaa, mutta älkää pyrkikö olemaan jonkinlaisena säädöksen lähetyssaarnaajana. Se ei tule toimimaan. Kehittyvät maat odottavat, että on vuoropuhelua ja mitä ovat yhteiset vastaukset säädöksellisiin huolenaiheisiin, joista he ovat yhtä mieltä Euroopan kanssa silloin, kun on kysymys kansalaisten turvallisuudesta ja terveydestä. se että halutaan kestävästi tuotettuja laitteita, niiden kysyntä on suurempaa tällä hetkellä nousevissa talouksissa kuin rikkaissa maissa. Siksi on tapahtumassa lisääntyvää, lisääntyviä uusien standardien luomista nousevissa taloissa. Tässä Eurooppa voi pyrkiä etsimään yhteistyötä huolimatta siitä, että Eurooppa on nyt hyvin pitkälle näissä asioissa, mutta pitää ojentaa käsi kehittyville maille eikä vain saarnata. Ja lopuksi jotkut rikkaat maat nyt ovat taistelemassa poliittisten ongelmien kanssa. Kuitenkin status quo merkitsee pysähtyneisyyttä. Muu maailma liikkuu eteenpäin. Muu maailma ei taistele välttämättä samojen kysymysten kanssa kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa kauppapolitiikan alueella, ja on vähemmän kysymyksiä kauppapolitiikkaan näillä alueilla. Näitä kehittyvät maat tulevat etenemään alueellisella sopimuksella, ja myöskin Tulla etenemään erinäisten ratkaisujen kautta. Ja tämä on asia, joka pitää, pitää mielessä. Status quo on sitä, että tulee pysähtyneisyyttä. So, for this... Kiitos paljon tästä avoimesta ja hyvin rehellisestä kannanotosta. Seuraavaksi Aranja González. Hän on meille tuttu täällä Brysselissä. Hän on kansainvälisen kauppakeskuksen eli ITCn pääjohtaja. Onko hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Demokraattisessa yhteiskunnassa avoimet markkinat pohjautuvat sosiaaliseen oikeutukseen ja valitettavasti monissa, monissa kehittyneissä talouksissa tämä sosiaalinen oikeutus on nyt murentunut. Tämä oikeutuskriisi on sekä valitettava että myös ymmärrettävä ja meidän on puututtava tämän ongelman kumpaakin puoleen. Miksi tämä on valitettavaa? No koska avoimet markkinat ovat auttaneet meitä nostamaan yli miljardin, miljardi ihmistä absoluuttisesta köyhyydestä pois. Tämä ei ole mikään pieni saavutus miljardi ihmistä ulkoinen kysyntä on auttanut muuttamaan talouksia, jotka menneisyydessä perustuivat vähäiseen tuottavuuteen. Ja tämä muutos, jota nähdään nykyään Keniassa ja Vietnamissa ja Ecuadorissa vain muutaman mainitakseni eri mantereilla, Tämä on prosessi, joka tapahtui myös Euroopassa, kun puhutaan esimerkiksi Saksan ihmeestä. Saksan ihme ei olisi tapahtunut ilman, että olisi ollut ulkoista kysyntää. Tämä on samalla valitettavaa, sillä nämä avoimet taloudet, jotka ovat antaneet meille valtavan ostovoiman, valinnanvaraa ja tuottavuuden kasvua, mutta samalla tämä on myös hyvin ymmärrettävää, sillä bisneseliitti ja poliitikot eivät ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota siihen, että markkinoiden avaaminen vahingoittaisi myös osia taloudellista kudoksestamme. Ja juuri tämä ongelma nyt vainoaa meitä tänään minä sanon tästä oikeastaan, äh, minä sanon tästä usein, että tämä tapahtuu, kun mikrotaso tapaa makrotason. Eli mikrotasolla on paljon kärsimystä ja tuskaa. On, tämä on nyt ymmärrettävä myös, koska kauppa, kaupasta on tullut käsin kosketeltava symboli taloudellisille muutoksille, joita on tapahtumassa – vaikka jos minulta kysytään, kaupa ei ole se asia, josta meidän pitäisi olla näin huolestunut. Meidän pitäisi olla huolestuneita haamusta, jonka nimi on teknologia. Teknologia ei ole minkään kansanäänestysten kohteena tai mielenosoitusten kohteena, eikä siitä te äh, käydä mitään viime hetken parlamentaarisia äänestyksiä, mutta teknologia myös, se luo mahdollisuuksia, mutta samalla se myös vahingoittaa taloudellista kudostamme. Eli pitää miettiä, että mistä annetaan syy kaupalle ja pitää katsoa, mistä, missä ongelmat todella ovat, jotta emme ammu väärää osapuolta. Eli suuret ongelmat eivät liity kauppadiplomatiaan, vaan ka- kansallisiin kauppa- ja talouspolitiikkoihin. Jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikka on pystynyt pitämään ihmiset pois epätoivoisesta tilanteesta, mutta se ei enää riitä. Meidän pitää katsoa, minkälainen, miten sosiaalinen puoli toimi Euroopassa, eikä minun mielestäni tässä ole minkäänlaista jakoa vasemman ja oikean laidan puolella välillä, vaan jako on tässä avointen ja sulkeutuneiden yhteiskuntien välillä. Avoimissa yhteiskunnissa annetaan ihmisille resursseja selviytyä näistä muutoksista. Eli valmistellaan ihmiset sopeutumaan muutoksiin – mutta samalla meidän pitää kuitenkin sopeutua teknologian muutoksiin, eikä se olekaan helpota tilannetta. Niin, no, en nyt aio puhua kaikesta muusta kuin kaupasta, sillä tämä on kuitenkin kansainvälisen kaupanvaliokunta, ähm, sillä tällä on, ja tällä on tekemistä myös paljon kaupan kanssa. Kolme huomiota. Ensinnäkin kaupan esteet tällä vuosituhannella ovat sääntelyä esteitä. Ja sääntelyllä tarkoitan nyt tässä kaupan laatua enkä kaupan määrää. Ja kaupan laatu liittyy, kuten Joakim juuri sanoi, kaupan laatu liittyy turvallisuuteen, yksityisyyteen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tätä varten hallituksella pitää pysyä oikeussäännellä – jotta kauppapolitiikalla on myös sosiaalinen oikeutus, jotta kauppa toiseksi voi toimia tällä vuosituhannella. Kaupan pitää olla osallistavaa. Tästä olette kuullut minulta jo kyllästymisen asti, joten en toista sitä. Sanon vain, että 95 prosenttia kaikkien teidän maidenne talouks, talouksien kudoksesta koostuu pk-yrityksistä, eli Eli mahdollisuuksia pitää antaa PK-yrityksille ja kauppasääntöjen PK-yrityksille antamat mahdollisuudet ovat keskeisiä. Tämä on nyt kansainvälisen kaupan valiokunta, joten haluan varmistaa, että ymmärrämme myös, että osallistavuus kaupassa tarkoittaa myös sitä, että naiset osallistuvat kansallisen kaupan, ja naiset osallistuvat kansalliseen kauppaan nykyään vähemmän kuin miehet, sillä naisvaltaisten yritysten koko on pienempi. Eli nämä huolenaiheet eivät päde pelkästään kehittyneisiin talouksiin, vaan nämä pätevät myös kehittyviin ja kehitysmaihin, joissa on, on miljardi ihmistä kaikista, kaikista köyhimmistä köyhimmissä olosuhteissa. Me haluamme heidän köyhyytensä poistaa. Tässä yhteydessä on myös puhuttava kestävyydestä. No, en nyt tähän mene, tässä mene yksityiskohtiin, sillä EU on kyllä mestari kestävässä kehityksessä ja myös ilmastonmuutoksen torjumisessa kauppapolitiikalla, mutta iso osa siitä, että tehdään kauppapolitiikasta osallistavampaa ja kestävää, se ei, ei tässä ei riitä kuitenkaan kansainvälinen politiikka, vaan kauppapolitiikka pitää synkronoida kansallisen politiikan kanssa – Tämä ei ole mikään abstrakti konsepti. Tämä liittyy koulutukseen, ammattikoulutukseen, osaamiseen. Tämä liittyy aktiivisen työmarkkinapolitiikkaan. Tämä liittyy myös ehkä yleisesti pätevään perustuloon ja sen käyttöönottoon. Tämä liittyy myös verotukseen ja verotuksen kohdalla tämä liittyy myös kansainväliseen yhteistyöhön jolla voidaan torjua yritysten veronkiertoa. Se liittyy myös oikeanlaiseen kauppapolitiikkaan täällä. EU:ssa on esimerkkejä siitä, miten maat ovat pystyneet pitämään yllä avoita markkinoita ja kansallisella politiikalla ollaan pystytty tukemaan avoimuutta. Ja täällä on myös maita, joilla on avoimet markkinat ja ehkä hieman vähemmän hienostuneet sosiaalipolitiikan säännöt. No, te päätätte, mitkä ovat oikeat esimerkit. Minulla ei ole tässä oikeutta sanoa teille, mikä on oikea esimerkki. Minun mielestäni vain haaste tänä päivänä ei ole se, että valitaan joko avoimet tai suljetut äh, markkinat. Ei, sitä valinnanvaraa ei edes ole teknologian kanssa. Jos kukaan tässä salissa uskoo, että voi sulkea markkinansa ja suojella kansalaisia, niin ei, ei se onnistu. Teknologia ei sitä salli. Ainoa valinta on avoimet markkinat ja aktiivinen politiikka, jotta yksilöt pystyvät sopeutumaan avoimiin markkinoihin – oikeudenmukaisella tasolla. Ja nyt odotan innolla, mitä USA tekee tulevina viikkoina, sillä se tulee tässä olemaan tulikoe. Kiitos paljon. Joskus en kyllä odota innolla tällaisia tulikokeita, mutta katsotaan nyt, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Pierre Santa Caterina on Oxfam Magazines du Mondin pääjohtaja. Hän siis käsittelee reilua kauppaa ja hän käsittelee siis vaihtoehtoista kauppaa. Joten mikä on hänen näkökulmansa kauppapolitiikan oikeutukseen? Euh, no niin, minä olen siis Pierre Santa Caterina, johdan Oxfamin kauppapuolta. Me olemme siis ruohonjuuritason toimijoita. Kiitokset kutsusta. Mielelläni täällä esittelen teille tätä kauppaamme ja myös sitä, mitä ajattelemme kauppapolitiikasta. Me siis 40 eh, vuoden ajan olemme jo toimineet ja Belgiassa myös on 4000 kansalaista tässä jäsenenä, eli vapaaehtoiset toimivat meidän kaupoissamme työntekijöinä. Me kuulumme maailman reilun kaupan järjestöön ja siellä on 400 eri järjestöä kaikkialla maailmassa ja Fairtrade Advocacyin kuulumme myös ja se on sitten Euroopan unionissa tällainen järje, painostusjärjestö voimme nyt tässä vaihtaa näitä kuvia. Niin, reilu kauppa tarkoittaa sitä, että meillä on myynnissä elintarvikkeita, jotka jotka tulevat köyhistä maista, varsinkin etelästä tuonne pohjoisen suuntaan, mutta myös pohjoisessa me tuemme paikallista maanviljelystä ja, ja, ja tukea täytyy osoittaa sillä, että ostamme tuotteita. Me pyrimme nyt saamaan tuottajat, tuottajille paremman tulon, myös paremman yhteiskunnallisen elämän viemme siis eteenpäin sosiaalisia oikeuksia. Me teemme työtä pienten tuottajien kanssa erityisesti. Oxfam toimii siis suoraan maanviljelijöiden kautta ja reilun kaupan toimijoiden kautta. Me kiinnitämme huomiota erityisesti siihen, että ne järjestöt, joiden kanssa teemme yhteistyötä, toimivat, henkilö, tu, tuntevat henkilökohtaisesti nuo tuottajat. Toiseksi me sitten haluamme tu, myydä näitä käsityöllä tuotettuja tuotteita lähestulkoon kaikkialta Sri Lankasta, Intiasta ja niin poispäin. On merkittävää huomauttaa, että reilua kauppaa on muillakin aloilla kuin vain elintarviketeollisuudessa. Me, meillä on myös, myös tällaisia reiluja pankkijärjestelmiä ja myös sitten käsityöpuolella. No tässä sitten tietysti vähän kerron siitä, mitä Oxfam tekee, mutta myös sitten miten olemme tehneet Itävallasta, Saksassa, Italiassa ja miten Ranskassa sitten on toimittu 40 vuoden ajan. Eli meillä on todellista kokemusta siitä, miten kauppaa voidaan käydä vaihtoehtoisesti erilaisten periaatteiden pohjalta. Ja nämä periaatteet tietysti ovat vähän erilaisia. Tässä tietysti puhumme kaupasta, mutta tässä kyse on tuhansista ihmisistä, jotka ovat päässeet reilun maanviljelyskaupan piiriin esimerkiksi. Eli kyse on liikkeestä, joka on ollut jo vuosikymmeniä käytössä kansalaisliikkeestä, eli tällä on selvä legitiimisyytensä yhteiskunnassa. Ja me teemme sitten tämän näiden periaatteiden pohjalta työtä. Nämä periaatteet kuuluvat sitten näihin kestävän kehityksen tavoitteisiinkin suoraan. Me tuemme syrjäytyneitä tuottajia vähentääksemme köyhyyttä. Me toimimme sukupuolten välisen tasa-arvon pohjalta ja tahdomme tarjota samanlaisia mahdollisuuksia kaikille. Lisäksi me toimimme esimerkiksi näiden kestävien kehityksen YK-tavoitteiden pohjalta. No niin, me emme toimi pelkästään kauppa-alalla, vaan me myös viemme eteenpäin tiettyjä arvoja ja reilun kaupan kautta me haluaisimme tukea sellaista kauppaa ja sellaisia käsityön tekijöitä ja myös maanviljelijöitä, jotka asuvat eteläisellä pallonpuoliskolla ja myös sitten haluamme päästä eroon tällaisista epäoikeudenmukaisista käytänteistä. Usein valta keskittyy jos ajatellaan esimerkiksi appelsiinimehukauppaa, niin aika usein sitä ohjailevat Yhdysvaltain tariffit. Ja täällä meillä Euroopassakin on ainoastaan muutama appelsiinimehun tuoja Brasiliasta. Me haluamme tarjota sitten vaihtoehtoja, solidaarisempaa mm, meininkiä ja me haluamme tämän näkyvän koko tuotantoketjusta ihan tuo, tuotannosta lähtien kulutukseen, jakelu jakeluun lähtien ja sitten jätteiden tuottamiseen läht- käsittelyyn lähtien. Ja me haluamme myös välittää tietoa kansalaisille. Me olemme jakelijoiden kanssa nimenomaan käy, tehneet tällaista kampanjoituja esimerkiksi Intian tilanteesta. Ja me tosiaankin yritämme, pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoprosessiin talouspolitiikassa ja muussa politiikassa. Meillä on tietysti myös oma visiomme siitä, miten äh, toimitaan demokratiassa ja miten luodaan kestävää kehitystä. Köyhyys on peräisin epätasa-arvosta ja epätasa-arvo puolestaan on peräisin äh, talouspäätöksistä ja poliittisista päätöksistä. Kun, tämä on sinänsä hyvä uutinen, koska, koska kyse on valinnasta, niin aina voi valita sitten toisin ja me haluaisimme toisen tyyppistä kauppaa harjoitettavan sellaista kauppaa kuin tuo esimerkiksi kauppaa kaikille strategia, josta Malmström äsken puhui. Siinä on tiettyjä myönteisiäkin kohtia ja me haluamme kiinnittää huomiota siihen, että tuossa strategiassa puhutaan kestävyydestä ja siitä kaupasta, joka pohjautuu tiettyihin arvoihin ja eettisyyteen myös. Ja halutaan viedä eteenpäin tuota reilua kauppaa ja eettistä kauppaa ja tähän on olemassa myös palkintokin, eurooppalainen reilun kaupan ja eettisen kaupan palkinto, joka voidaan myöntää. Ja me haluamme sitten koko arvoketjua vastuullisesti hallinnoida ja siihen tarjota erilaisia vaihtoehtoja. Mm, olemme kuitenkin mm, suruissamme siitä, että nämä kaikki mm, perustu, lisää myönteiset asiat usein jäävät vain ja ainoastaan vapaaehtoiseen toiminnan pohjalle. Eli yksityispuolella ja liike-elämän puolella toimitaan usein kestämättömästi eikä pitkällä aikavälillä ajatella, mitä oikeastaan tapahtuu. Tässä voidaan puhua myös tällaisesta kirsikoiden poimimisesta kakuusta. Ajatellaan ainoastaan lyhyen aikavälin etuja ja hyötyjä, eikä sitten tällaista sijoituksen tuottoa pidemmällä aikavälillä, ainoastaan lyhyellä aikavälillä millä tutkitaan tuota sijoituksen tuottoa. Ja se on, siihen tarvitsisimme sitten tietysti vähän globaalimpaa näkemystä ja pitkäaikaisempaa näkemystä myös. On tietysti totta, että meidän kannaltamme merkittävää on luoda sellaista kauppaa, joka, joka kunnioittaa sekä ihmisolentoa että maapalloa. Näin ei aina tietenkään ole. Me haluamme kiinnittää huomiota ihmisiin, jotka elävät kaikista huonoimmilla alueilla. Heillä ei ole olemassa ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia. He elävät erittäin epätasapainoisessa taloustilanteessa, joka ajaa heidät täysin epäreilun asemaan. Siellä myös hinnat ovat usein täysin käsittämättömät, koska kilpailu on epäreilua. Ja jos ajattelemme sitten työntekijöitä, maanviljelijöitä, käsi kausityöläisiä, jotka ovat tuolla tuotantoketjun alkulähteellä, niin heidän työolosuhteensa ovat usein surkeat ja he elävät köyhyysrajan alapuolella. On aika paljon ihmisiä pitki, täällä maailmassa, jotka eh, näkevät nälkää, vaikka ovatkin maataloussektorilla töissä. Ja nykyisellään eri tutkimukset, joita on tehty vuodesta 2010, on havaittu, että muutama prosentti maailman mm, väestöstä mm, omistaa enemmän kuin suurin osa maailmasta, eli yksi prosentti oikeastaan enemmän kuin 99 prosenttia muusta maailman väestöstä, ja siksi tällainen kauppaa kaikille hanke on hyvä. Kaikki liittyy tietysti myös näihin kauppasopimuksiin, joissa pitäisi aina ottaa huomioon nämä eri epätasa-arvon lähteet. Meidän mielestämme merkittävää on se, että kauppakumppanit kunnioittavat yleistä etua jos ajattelemme vaikkapa elintarvikepolitiikkaa, miten elintarvikkeet tuotetaan, mikä on elintarvikkeiden laatu, millä tavalla voidaan luoda työpaikkoja ja pitää myös työoikeuksista kiinni, ihmisoikeuksista, miten voidaan estää ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöäkin, kun näihin veroparatiiseihin uppoaa rahaa vaikka kuinka paljon ja silloin kaikki on pois taas julkisista palveluista. Me olemme sitä mieltä, että uuden kauppapolitiikan täytyisi nyt liikkua siihen suuntaan, että pidettäisiin näistä vaihtoehtoisista järjestelmistä myös kiinni niin, että vähimmän kehittyneet valtiot voisivat myös päästä markkinoille ja pyrkiä kuromaan tuota jälkeenjääneisyyttään umpeen. Lisäksi kansalaiset täytyy saada lähemmäs julkista valtaa ja myös yksityisyrityksiä ja toimia mahdollisimman avoimesti, kun pyritään tekemään näitä sopimuksia sopimukseen ratkomaan kriisejä. Me olemme sitä mieltä, että ne maat, joissa on tehokas oikeusjärjestelmä, toimivat paremmin ja voivat sitten näitä yksityisen puolen ja julkisen puolen ristiriitoja ratkoa. Ja täytyy sitten myös kansallisissa tuomioistuimissa pystyä käsittelemään näiden suurten monikansallisten yritysten epämääräistä toimintaa. Täytyy olla tällainen selvä selvä käsitys siitä, millä tavalla yritysten toiminta ja kansainvälinen kauppa vaikuttaa kestävän kehityksen ympäristöön ja, e, ja ihmisten eli, elintasoon. Eli vastaus on meidän mielestämme sinänsä aiva, aika selkeä. Jos me haluamme, että kansalaiset hyväksyvät tämän politiikan, niin meidän täytyy toimia avoimesti. On olemassa kaikenlaisia eri kehyksiä ja puitteistoja, joissa keskustellaan, muun muassa Marrakeshissa kohta keskustellaan. Ja sitten on olemassa perusoikeusasiakirja, perus ihmisoikeusteksti, se on vuosikausia ollut jo voimassa ja meillä on myös olemassa nuo kestävän kehityksen tavoitteet. Se on aivan loistava puitteisto myös, jonka sisällä voidaan toimia ja vaatia myös tuolta yksityissektorilta järkevämpiä, kestävämpiä vastauksia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Näin sitten kauppa voisi olla paljon legitiimisempää. Tässä tietysti me olemme pieni pisara meressä kaupan alalla sinänsä, mutta kuitenkin pyrimme toimimaan mahdollisimman reilusti. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Ja viimeiseksi, mutta ei vähäisimmäksi, yhä esimerkiksi Paul Brenton, joka on Maailmanpankin pääekonomisti. Paul Brenton, Maailmanpankin nettisivuilta löys, löysin lauseen, että kaupan lisääminen on avain köyhyyden poistamiseen. Juuri siitä haluaisin puhua. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sitä, mitä kollega maailman ulkorahastosta sanoi kun hän puhui siitä, miten arvossa pidetään parlamenttien verkostoa, ajattelin sitä, mikä rooli sillä on tietoisuuden lisäämisestä, lisäämisessä ja keskustelun lisäämisessä. Palatakseni asiaan, Maailmanpankille kaupan legitimiteetti tulee siitä, että vähennetään kauppaa, vähennetään köyhyyttä. Me olemme VTKssa julkaisseet raportin, joka liittyy kaupan ja köyhyyden vähentämisen väliseen yhteyteen. Mutta jos katsotaan tätä kuvaa, kuvaa on Ruandan ja Kongodemokraattisen tasavallan raja. Tuo on kaupan todellisuutta. 35 000 ihmistä yrittää tuon rajan joka päivä. Suurin osa on köyhiä naisia. Palaan tuohon, mutta tämä on todellisuutta, kaupan todellisuutta toisella puolen ajatellen kaikkien niitä haasteita, jotka kohdataan kehittyneissä maissa. Kysymys on mahdollisuuksista, joita kauppa tarjoaa köyhille ihmisille kehittyvissä maissa. Maailmanpankin esityksestä nyt ainakin olla yksi linja, joka menee ylöspäin, yksi joka menee alaspäin, ja tämä esitys oli poikkeus, mutta tämä osoittaa paljon siitä, mistä on jo keskusteltu tänään. Vasemmalla puolella on nähtävissä kasvava globaalistuminen. Tämä on viennin osuus maailmanlaajuista BKTstä, mikä on kolminkertaistunut viimeisten 20-30 vuoden aikana. Toisaalta sitten tapahtuu, on keskimääräinen tulo, joka myöskin on kasvanut voimakkaasti, mutta, mutta Oikealla puolella on luku, joka osoittaa köyhyyden vähentymistä maailmanlaajuisesti. Ja siinä kaupalla on ollut merkittävä rooli siinä, että on alennettu köyhyyttä, on äärimmäistä köyhyyttä on vähennetty maailmassa. Ja seuraavassa kalvossa voimme nähdä tämän vielä paremmin. Vasemmalla puolella on Itä-Asian ja Kiinan vaikutus. Ja tämä osoittaa köyhien ihmisten määrän Itä-Asiassa, ja se on lähestulkoon kadonnut mikä on valtaisa saavutus, se, että yksi miljardi ihmistä on päässyt ulos köyhyydestä. Tämä on jo mainittu aiemmin. Oikealla meillä on vielä haaste. Meillä on haaste siitä, että on paljon ihmisiä, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä Etelä-Aasiassa, vaikka on ennusteita, että vuoteen 2030 mennessä suurin osa köyhistä ihmistä Etelä-Aasiassa on päässyt köyhyydestä. 2030 äärimmäinen köyhyys on pitkälti afrikkalainen ilmiö tragedia on nyt se, että jos nyt yhtäkkiä suljemme nämä köyhät ihmiset mahdollisuuksien ulkopuolelle, jotka liittyvät siihen, että köy- kauppaa käytetään köyhyydestä irtautumisen haaste, on nyt se, miten me mahdollistamme globaalistumisen vievän kohti sitä, että köyhyydestä päästään eroon niillä alueilla, joissa sitä vielä on. Afrikka on erityinen haaste, koska kauppa on lisääntynyt voimakkaasti Afrikassa viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta se ei ole vaikuttanut juuri lainkaan köyhyyteen. Se osoittaa, että kauppa itsessään on avaintekijä, mutta että se ei takaa köyhyyden vähenemistä. Ja ehkä voisin puhua hiukan enemmän tästä, kun jatkamme seuraavaan kalvoon. Kauppa, me olemme puhuneet siitä, mikä kaupan rooli on siinä, että tuetaan kasvua, mutta on muitakin tapoja, joilla kauppa voi olla olennainen köyhyyttä vähennettäessä. Naisten aseman vahvistaminen on keskeistä. Globaalistuminen e, edellisellä sektorilla on johtanut siihen, että naiset ovat päässeet parempiin asemiin. Sama koskee myöskin rauhaa ja vakautta. Kauppa voi osaltaan antaa rauhaa ja vakautta epävakaus, konfliktitilanteet ovat köyhyyden aiheuttajia ja este köyhyyden vähentämiselle. Suurin osa köyhistä eri maissa, jotka olivat äh, epävakaassa tilanteessa, joten kaupalla voi olla äh, avainrooli vakauden aikaisemmissa ja tätä kautta voidaan vähentää äärimmäistä köyhyyttä. On lukuisia tapoja, joilla kauppa voi vaikuttaa köyhyyteen, ei pelkästään kasvun kautta. Se liittyy todellakin naisten aseman vahvistaminen, äh, va- va- vakaus poliittisesti. Ja kauppa-avoimuus on avain, mutta siihen ei voida yksin luottaa. Kokemus Afrikasta viimeiseltä 15 vuodelta osoittaa esimerkiksi juuri eh, mineraaleihin liittyvät eh, kysymykset osoittavat sen. Mitä sitten teemme VTOn kanssa on se, että me katsomme, mitä ovat haasteet, joita köyhetimiset kohtavat, mikä rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan hyötyä kaupasta. Kehittyneissä maissa pitää ajatella niitä, joihin globaalistuminen vaikuttaa, miten he voivat saada siitä korvauksia, miten he voivat sopeutua tilanteeseen kehittyvissä maissa. Meidän pitää katsoa, kehen vaikuttaa kielteisesti globaalistuminen ja kaupan lisääntyminen, tai keneltä evätään edut, jotka liittyvät globaalistumiseen. Ja voimme nähdä neljä pääpiirrettä, jotka rajoittavat köyhien ihmisten mahdollisuuksia hyötyä. Suurin osa heistä elää maaseudulla, joten he eivät ole yhteydessä normaaleihin kauppareitteihin. Suurin osa köyhistä ihmisistä elää ja työskentelee epävirallisella sektorilla, joten heillä ei ole mahdollisuutta saada rahoitusta tai muuta sellaista, mikä voisi auttaa heitä hyötymään kaupasta tai jotka ovat välttämättömiä kaupasta hyötymiseen. Suurin osa köyhistä ihmisistä asuu siis konfliktivaltioissa tai epävakaissa valtioissa. Ja lopuksi köyhyys vaikuttaa erityisesti naisiin ja monia tapoja, jolla on, es, jo, jolla on olemassa esteitä, jotka vaikuttavat siihen, että naiset voisivat osallistua kauppaan tai kaupan, kauppaan liittyviin toimiin. Joten Maailmanpankille nämä ovat sellaisia haasteita, joihin täytyy tarttua, jotta kaupan kautta voitaisiin vähentää äärimmäistä köyhyyttä vuoteen 2030 mennessä, mikä on meidän tavoitteemme. Mitä me sitten teemme? Mitä ovat ne asiat, joihin pitäisi keskittyä? Edelleenkin on esillä se, että pyritään vähennetään tulleja. Jotkut niistä tulleihin liittyvistä kysymyksistä on myöskin sellaisia esteitä, jotka eivät ole itse asiassa tullikysymyksiä alueiden välillä, mutta myöskin kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä on esteitä, joita voitaisiin vähentää, joilla voitaisiin helpottaa kauppaa. Meidän pitää myöskin vahvistaa, että maiden sisällä teemme kaikkemme, jotta kaupan hyöty maksimoidaan nimenomaan ajatellen köyhyyden vähentämistä, että ihmiset saavat yhteyksiä markkinoille, mahdollisuudet saada rahoitusta, että heillä ihmisillä on oikeat taidot ja niin edelleen. Nämä ovat ratkaisevia tekijöitä. Meidän pitää myöskin katsoa riskejä, jotka köyhät ihmiset kohtaavat. Köyhät ihmiset kohtaavat suuria riskejä, joka tekee, mikä tekee vaikeaksi heille hyötyä kaupasta. Ajatellaanpa eh, viljelijöitä, jotka saavat tukea he voisivat hyötyä siitä, että he erikoistuisivat yhteen tiettyyn eh, kasvilajiin, mutta tiettynä on tämmöisiä riskejä, jotka voivat siihen, että heitä kenties menettävät toimintulossa yhtenä vuotena kokonaisuudessaan. Joten jos heidän täytyy ajatella erikoisuuden osalta myöskin sitä, että riskien osalta täytyy olla myöskin turvaverkkoja, jotka tältä kertaa puuttuu, joten täytyy vähentää näitä riskejä, koska silloin ihmiset vasta voivat erikoistua ja hyötyä kaupasta. Maailmankaupalle, Maailmanpankille ja muille on se, että pyritään saamaan ympäristö, joka mahdollistaa toiminnan, mikä on välttämätöntä, jotta voidaan osallistua globaalistumiseen. Voin ottaa tästä esimerkin, joka on mielenkiintoinen. Ruandassa on investoitu voimakkaasti koulutukseen. Noin miljoona lasta Ruandassa on nyt jo toisen asteen koulutuksessa, mikä on suuri menestys. Ja Ruandassa luodaan 60 000 työpaikkaa vuosittain, jotka ovat sen tyyppisiä työpaikkoja, joita nämä lapset haluavat. Mihin nämä lapset sitten menevät? Mistä ovat samat työpaikat? Kaupalla täytyy olla avainrooli. Se merkitsee sitä, että muuttoliikkeelläkin on merkitystä. Muuttoliikkeestä me olemme juurikaan puhuneet tässä tänään, mutta se on myöskin kaupan kaksoissisar. Haasteet, joita kehittyvät maat kohtaavat, jotka liittyvät siinä, että investoidaan koulutukseen, merkitsevät sitä, että pitäisi myöskin sellaisten työpaikkoja, joita nämä ihmiset tarvitsevat, ja kaupalla olisi tässä avainrooli. Meidän pitää myöskin seurata vaikutuksia, joita kauppasopimuksella on köyhiin ihmisiin. Jos köyhät ihmiset asuvat maaseudulla ja työskentelevät epävirallisella sektorilla, he ovat tietojen ja seurannan normaalin keruun ja tarkkailun ulkopuolella. Tähän on uusia mahdollisuuksia, satelliit ja muut, meidän täytyy investoida voimakkaammin tähän, niin että voimme todellakin seurata lähemmin vaikutuksia, joita on kauppasopimuksilla esimerkiksi köyhyyteen. Ja sitten lopuksi palaan alkuun, koska tämä on se haaste, jonka me kohtaamme, ja olisi tragedia, ajattelen äh, rajaseutuja, miksi juuri Ruandan ja Kongon demokratian tasavallan välillä, jos ottaisin askel taaksepäin avoimesta kauppajärjestelmästä. Nämä ovat ihmisiä, jotka silloin tulisivat kärsimään. Mitä me teemme näillä alueilla? Me parannamme infrastruktuuria. Perusinfrastruktuuri on huono. Ei ole mitään suojaa äh, kauppiaille silloin, jos sataa. Ei ole käymälöitä. kauppia kauppiaille ja tämä erityinen haaste, ja miksi naisille, jotka ovat lasten kanssa liikkeellä, infrastruktuuri, perustava infrastruktuuri on erittäin tärkeä. Se, että yksinkertaistetaan sääntöjä ja menetelmiä, jotta toiminta tulee avointa, läpinäkyvää, ja että voidaan vähentää mahdollisuuksia vääristymiltä ja korruptiolta, ja jotta saadaan myöskin parannettua niiden virastojen toimintaa, jotka liittyvät joiden toiminta liittyy tähän asiaan, jota pyritään vähentämään korruptiota. Todellakin raja on meistä avainkohta, josta pitää lähteä liikkeelle silloin, kun käsitellään korruptiota. Jos ei saada käsiteltyä korruptiokysymyksiä rajalla, miten saada hoidettua ne asiat sitten muualla maassa, jos näitä liikkeelle rajalta, silloin hyöty tulee suoraan kaupan tekijöille leviää muualle. Maailmanpankissa me pyrimme käsittelemään näihin kysymyksiin, jotka liittyvät kauppaan, sen varmistamiseksi, että kauppa todellakin saavuttaa enemmän. Thanks a lot. Kiitos paljon. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoidelle, minun täytyy mainita, että olen hieman nyt hämmentynyt, sillä toisaalta vaikuttaa loogiselta, että markkinoita ei voi sulkea. Globalisaatio on tosi asia. Tämä tehtiin selväksi muun muassa Aransan puheessa. On illuusio ajatella, että suljetut markkinat olisivat mahdolliset. Eli kauppa on tarpeen. Mutta melkein kaikilta paneelikeskustelun osallistujilta olen kuullut, että kauppa toimii vain, jos olosuhteet ovat oikeat. Koulutus ja hyötyjen jakautuminen. Kauppapolitiikan pitää olla myös johdonmukaista muiden politiikan, poliitikojen kanssa. Ja Minun kysymykseni nyt sitten kuuluukin, mitä sitten jos olosuhteet eivät ole oikeat, mitä pitäisi tehdä? Pitääkö jättää kauppa sikseen? Eihän se ole sinällään mahdollista. Miten voimme siis vaikuttaa kumppaneihin niin, että ne luovat oikeanlaiset olosuhteet, jotta yhä useimmat ihmiset hyötyvät kaupasta? Tämä on ehkä sekä pieni että suuri kysymys kaikille. Ensiksi Fjellner. Maybe global. Niin, Euroopan politiikka ja maailmanlaajuinenkin kauppapolitiikka vaikuttaa olevan nyt vähän eksistentiaalikriisissä, mutta minä olen kuullut monien haluvan suojata kauppaetujaan. Myös tässä rakennuksessa sitä kuulee, mutta me kaikki puhumme näistä käsitteistä ei tässä paneelissa välttämättä, mutta tämän tyyppisissä aina siitä, että tämä olisi uusi ilmiö, että tämä olisi jotain tai uutta. No anteeksi vain Manchesterin liberaalit eh, ja monet muut monet muut ovat käyneet tällaista taistoa kansallisella tasolla omissa parlamenteissaan ja niin poispäin. Eli jos luetaan näitä eh, keskusteluja, niin samantyyppisestä oli silloin kyse. Ja kauppapolitiikasta puhutaan tietenkin jopa oppositiossa on näin puhuttu. Ja me, me olemme nyt taas ajautuneet tähän samanlaiseen asiaan ja nyt puhutaan taas siitä, miten, kuka usko, uskaltaisi puhua sitten näiden häviäjien puolesta. Ihmiset itse asiassa kiinnittävät tähän nyt huomiota, mutta minä ymmärrän kyllä sen, että me emme ole 1800-luvulla emmekä 1900-luvun alussakaan. Meillä on kilpailupolitiikkaa, meillä on sosiaalipolitiikkaa ja niin poispäin, mutta haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen siitä, esimerkiksi globalisaation rahastossa, jos jotakin politiikkaa todellakin on kovasti kritoisoitu, niin juuri tällaista kaupan muokkausohjelmaa, ja se, kaikkea sitä, mitä ohjelmassa on ollut mukana ja myös sitä, mitä siihen ei ole otettu mukaan. Eli tässä saattaa nyt olla ö, molempien on, puolten ongelmasta kyse. Jos kiinnittäisin huomiota siihen, että kauppa vaikuttaa nyt olevan pääongelma, jos ajatellaan vaikkapa sähköisen kaupan muokkausohjelmaa ja sen sellaista. Kuka sellaisesta puhuu? Minun mielestäni me puhumme asioista sen sellaisesta, että meidän pitäisi investoida ihmisiin, koska ihmiset kuvittelevat, että kauppa on vaikeaa ja ongelma sinänsä. Ja tähän viimeisimmän puheenjohtajan puheenvuoron sen verran, että kun meidän täytyy muistaa se, että ihmiset kärsivät, ihmiset kärsivät sinänsä globalisaatiosta, mutta kuitenkin pikemminkin tässä täytyy muistaa se, että kansalaiset eivät ole globalisaatiossa mukana ja näin sitten voidaan sanoa, että kauppa on paha asia ja globalisaatio on paha asia. He eivät tunne olevansa osa tätä globalisaatiota ja he kärsivät ihan yhtä lailla nyt kuin jo globalisaatiota ennenkin. Ja tämä jatkuu, ellei me nyt sitten ryhdy tässä muuttamaan tilannetta. Arena. Seuraavaksi Maria Arena. Kiitos, kiitos näistä alustuksista. Haluaisin sanoa, että täällä ei ainakaan täällä läsnä ole ihmisiä, jotka vastustavat kauppaa. oli täysin absurdia eurooppalaisena vastustaa kauppaa. Mehän olimme ensimmäinen talousalue, joka elää viennistä ja tuonnista. Joten olisi kyllä populismia sanoa, että vastustaa kauppaa. Tämä on ensimmäinen oikaisu oikeastaan, sillä joskus vaikuttaa siltä, että tavoitteista on hämmennystä. Voi kuitenkin puoltaa kauppaa, mutta samalla kritisoida kauppapolitiikkaa, sillä kauppapolitiikka saattaa tuottaa sellaisten ilmiöiden nopeutumista, joita yritetään torjua esimerkiksi epätasa-arvon ilmiö. Sitä ei ole nähtävissä pelkästään Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti. Eli kysymys, joka meidän pitää esittää itsellemme, on se, onko nykyinen kauppapolitiikka saavuttanut ne tavoitteet, jotka on ehdottomasti saavutettava tänään – tavoitteet ja tilanne eivät nyt eri kuin sodan jälkeisenä aikana. On uudet teknologia, nopeampi globalisaatio esimerkiksi. Eli, eli vastaako kauppapolitiikka näihin tavoitteisiin ja haasteisiin? Toiseksi olen samaa mieltä siitä, kun täällä sanottiin, että kauppapolitiikka ei voi ratkaista kaikkia ongelmia. No ei tietenkään. Ainoa vain, että täällä eurooppalaisella tasolla tulee joskus sellainen vaikutelma, että edetään tavallaan yhdellä jalalla. Kaikki laitetaan kauppapolitiikan harteille, joka ei välttämättä ole oikeanlaista kaikkiin haasteisiin. Tämä tehdään siksi, sillä tämä on ainoa politiikka, josta on kompromissi ja konsensus. Kaikki muut politiikat, investointi, teollisuuspolitiikka esimerkiksi EUn tasolla, niistä ei saada konsensusta aikaiseksi. Tämä on se ongelma. Tämä epätasapaino todellisen kauppapolitiikan välillä, joka pitäisi olla, ja sitten hyvinvointipolitiikan välillä, joka pitää taata Euroopassa, mutta myös koko maailmassa, muun muassa Afrikassa. Tämä tuottaa ongelmia. Tiedän, että olemme kansainvälisen kaupan valiokunnassa, mutta meidän pitää mielestäni laajentaa, laajentaa tästä näkö, tässä näkökulmaa ja puhua myös muista politiikan aloista. Kiitos seuraavaksi Helmut Scholz. Minäkin haluan tarttua yhteen erityiskysymykseen. Tämä liittyy Oxfamin esimerkkiin. Toisaalta se on nähnyt tällaisena vaihtoehtona. Kysymys liittyy siihen, mitä juuri kuulimme Maailmanpankista – Miten me muutamme nämä vaatimukset, ehdotukset, vaihtoehtoiset ajatukset puitteiksi, joissa kauppa täytyisi reagoida sosiaaliseen kehitykseen? Miten nämä toimivat? Suuret yritykset, kuten Apple tai muut kansainväliset ö, yritykset, suostuvatko ne näihin vaatimuksiin tai periaatteisiin? Miten me saisimme käytännönläheisen lähestymistavan siinä, miten uudelleen organisoidaan kansainväliset puitteet? Ja tämä liittyy keskusteluun, jota kävimme toisen paneelin kanssa. Arantsa, kiitos hänelle, että hän on tullut täällä. Sinä olet aina vaatunut, että kaupan täytyy olla osallistavaa, mutta mitä se merkitsee konkreettisesti? Miten me pääsemme sellaisiin sääntöihin, jotka menisivät siihen suuntaan kuin mitä sinä puhuit. Seuraavaksi edustaja Buhna. Kiitos. Minun kommenttini ei nyt viittaa nykyisen Eurooppaan, vaan kauppakumppaneihimme. On talon sanottu, että voi päästä käsiksi ajantasaiseen teknologiaan vain vahvemman kaupan kautta. Pari vasta esimerkkiä. Minä olin silloin, kun tietokoneita kehitettiin Japanissa. Ja siellä yhteiskunta oli täysin sulkeutunut tietokoneita ei pysty, pystytty tuomaan maahan ja japanilaiset tietokoneet olivat sellaisella tasolla, että niitä, e, niillä kanssa ei pystynyt tekemään oikeastaan ollenkaan töitä. Muutamien vuodien, vuosien aikana tämä protektionismi johti e, siihen, että e, Japani jäi jälkeen, mutta tiedämme, miten pitkällä Japani nyt on teknologisesti. Ja ja sitten äh, esimerkki Saksasta. Meillä ei ollut aikanaan vapakauppasopimuksia ja otan nyt esimerkiksi kännykät olisi aivan mahdotonta ollut saada Saksalle tämä rooli äh, kännykkäverkkojen rakentamisessa, kuten sillä oli 90-luvulla, jos meillä olisi ollut vapaa kauppasopimukset markkinat olivat tuolloin siis sulkeutuneet. Eli tämä esimerkkinä siitä, että jotta tietyt markkinat ja teollisuuden alat voivat kehittyä, tarvitaan joskus sulkeutuneita markkinoita, jotta voidaan koota pääomaa ja kehittää näitä aloja. Pyytäisin, että otettaisiin huomioon, että myös tällaiset osittain suljetut markkinat voivat edistää kehitystä. Kiitos. I just reiterate the point that uh, uh, made. Kiitokset niin Marille. Oikeastaan samat sanat kuin hän sanoi, eli monet ihmiset, monista ihmisistä sanotaan, että he vastustavat kauppaa, mutta he itse asiassa vastustavat kauppapolitiikkaa. Se on eri asia. Ja jos ajattelemme vaikka Brexittiä ja sitä, mitä nyt Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin minun alueeni yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaa oikeastaan Pennsylvania. Yhdysvalloissa me elämme viennistä ainoa englantilainen alue, jossa on enemmän kauppaa tuonnin puolella kuin viennin puolella ja me olemme Brexitissä kuitenkin saaneet suurimman liiv... lähdetään unionista äänestyksen ja tämä johtuu nimenomaan globalisaatiosta. Eli tämä on aikamoinen paradoksi ja se sitten halvaannuttaa kansainvälistä järjestelmää ja erityisesti Euroopan unionia. Eli se, miten meidän täytyisi talouttamme nyt sitten säännellä uudelleen me, meihin ei kukaan luota, ei, kansalaiset eivät luota tähän järjestelmään, eivätkä myöskään kansainväliseen tasoon. Eli talous on siirtynyt niin kauas sääntelykehyksestä, että oikeastaan minkäänlaista yhteyttä ei ole. Ja minä vähän hämmästyin näistä esityksistä, koska kaikki näyttivät esittyvän, keskittyvän kaupan merkitykseen, mutta ei siihen, miten kauppapolitiikan legitiimisyys sitten voitaisiin taas saada uudelleen, miten saada luottamusta kansalaisten puolelta edelleenkin ja miten me sitten voimme luoda po, Koillis-Englannissa luottamusta poliitikkoihin ja muuallakin maailmassa, kun ei ole voinut hyötyä tasa-arvoisesti globalisaation tuomista hyödyistä. Ja uskon, että jos katsomme vaikkapa, niin kyllä huomaan, että puheenvuoronikin kohta tässä on loppumassa, kun katson tuota kelloa, mutta kuitenkin vielä nämä sanat. Eli jos katson nyt Euroopan unionia ja sosiaalisen puolen heikkoutta kauppapolitiikassa, niin se on kyllä avain avainasemassa. Ja kun Reiter sanoitte, että ei me ole mitään sääntelyn lähetystyöntekijöitä kestävyyttä ajatellen, mutta miten me tätä oikein tasapainotamme, miten me sitten vastaamme näihin, sitout- ke- näihin kestävän kehityksen tavoitteihin, Pariisin sopimukseen. Kaikkihan tämä on vapaaehtoista kauppapolitiikan rinnalla. Ja jos ajattelen sitten suuryrityksiä, yritysten oikeuksia ja muita sellaisia siellä toimitaan aivan toisiin periaattein. Eli tässä se hankaluus juuri on ja olisi kiinnostava kuulla, mitä olette tästä mieltä, erityisesti siitä, mitä vaihtoehtoisen kaupan mandaatista olette mieltä. <laughs> Hyvä yritys kuitenkin. Nyt seuraavaksi Inga. Kiitos niin, kiitos näistä mainioista puheenvuoroista. Niin, minä tahtoisin kysäistä seuraavaa. Kun me puhumme mukaanottavasta kauppapolitiikasta, niin miten me voisimme puhua sitten mukaanottavasta talouspolitiikasta, koska meidän täytyy pitää nämä käsi kädessä. Miten me voimme luoda sellaisen kasvun mallin, joka jakaa tasa-arvoa ja tätä talouden hyötyä kaikille tasa-arvoisesti. Tämä on minun näkemykseni. Eli minä haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, että miten oikein sitten mietitään kauppapolitiikkaa ja talouspolitiikkaa ja niiden välistä yhteyttä, millä tavalla saadaan sellainen globalisaatiomalli aikaan, jossa sitten voivat kaikki olla mukana, koska vaikuttaa siltä, että globalisaatio nyt näyttää siitä, että eri, eri ryhmät ja osaset, yhteiskunnan osaset vain linnoittautuvat omiin puoliinsa ja tämä näin on sitten ikään kuin helppo kritisoida kokonaisglobalisaatiota. Eli tässä nyt näyttää sitten jäsenvaltioiden toimielimet toimineen huonosti, ei ole ollut tällaista koulutuspolitiikkaa, joka ottaisi mukaan kaikki ihmiset, innovaatiopolitiikkaakaan ei ole näin hoidettu, ei ole myöskään ennakoitu tulevaisuutta millään tavalla. Eli jos meillä ei ole olemassa minkäänlaista keinoa yhdys, yhteistyötä kaikkien välillä kehittää ja mukaan ottavasti, niin tuskin me sitten voimme vastata mihinkään globalisaation haasteisiin ja näin kansalaiset sitten menettävät vain tässä globalisaatiossa ja heidän elintasonsa ainoastaan heikentyy. Tehdäänkö tähän eteen yhtään mitään? Thanks a lot. Kiitos paljon. Vielä yksi kysymys minulta itseltäni. Vapaa, äh, anteeksi, reilun kaupan liike ja klassinen kauppa ovat kaksi eri raidetta ikään kuin. Eikö olisi hienoa, jos ne voitaisiin yhdistää niin, että reilusta kaupasta tulisi olennaisempi osa tavanomaista kauppaa? Miten tämä yhdistäminen voitaisiin hoitaa? Ja vielä kaksi lisäkysymystä Twitter-yleisöltä. Yksi on samoilla linjoilla kuin Jude Curtin Darlingin kysymys. Pidättekö kauppaa ja kestävän kehityksen lausekkeita kauppasopimuksissa tehokkaina. Ja sitten pk-yritystä, miten voitaisiin kauppapolitiikalla tukea mahdollisuuksia PK-yrityksille, ennen kaikkea sellaisille PK-yrityksille, jotka haluavat investoida kestävään kehitykseen. Ensiksi R. Raitaa. Kiitos. Pitkälti kysymyksiä ajattelen että minä aloittaisin brittiedustajan kysymyksestä, koska se pitää selvittää. Tämä on syy siihen, mikä ero on kaupan, kauppapolitiikan ja kauppaan liittyvän politiikan välillä, koska olette oikeassa. On voimakkaita tuntemuksia, jotka liittyvät näin. Olette oikeassa myös siinä, että sitä paljon syntyy siitä, että oli riittävää vastausta todellisiin pelkoihin ja todellisiin vaikutuksiin, jotka liittyvät tasa-arvoon. Tämä ei ole mitään uutta ja ainutkertaista kaupan osalta. Sama koskee myöskin automaatiota. Puhuttiin, että pitäisikö nyt olla automaattisen sopeuttamisongelma. No kyllä, minusta pitäisi olla. Jos olette puhua sellaista tilanteesta, jossa monia työpaikkoja tulee katomaan rikkaista maista, pitää olla suunta politiikan harjoittajilla tai, tai ainakin palata siihen viimeistään viime seuraavissa vaaleissa, muuten asia palaa, teidän, palaa pahalla tavalla takaisin. Pitää tarttua tilanteisiin, pitää katsoa, että kauppa itsessään on mahdollisuus yhteiskunnalle. Pitää myöskin tunnustaa se, että se on se, mikä jakaa uudestaan tulosta ja se vaikuttaa tasa-arvoon etenkin jos se ottaa huomioon nykyiset julkiset politiikat ja katsoo myöskin sitä, miten markkinat toimivat tällä hetkellä, jos pyritään niin etsimään suuria yrityksiä, jotka pyrkivät vetämään kaikki hyödyt kaupasta ja niin, että ne eivät päädy kuluttajille. Tämä on hyvin tyypillinen käytäntö kehittyvissä maissa. Hyvin harvat yhtiöt ovat voineet hyötyä äh, näistä hyödyistä. Mikään ihme silloin, kun ihmiset ovat huolissaan, joten syy siihen, mm, että puhun tästä näin on se, mitä myöskin äh, puheenjohtaja Lange puhui, että suljetut markkinat vaan, että jos työskentelyolosuhteet ovat oikeat, minusta paneeli sanoi, että itse kauppa toimii. Mutta jos halutaan toimia tavalla, joka on poliittisesti kestävää, ja voidaan varmistaa, että jokainen myös hyötyy, eivät vain muutamat harvat, tai monet harvojen kustannuksella pitää olla suunnitelma, ja sen suunnitelman pitää olla kattavampi. Sen pitää mennä pitemmälle kuin mitä kauppapolitiikka on. Joten meillä on, täällä on panelisteja, jotka ovat viitanneet asioihin. 62 prosenttia ostovoimasta, jota on köyhillä amerikkalaisilla, riippuu avoimesta kaupasta. 62 prosenttia. Se merkitsee sitä, että mikä tahansa ehdotus ö, lisätä vero, veroja olisi edistyksellinen veroetus, jota koskaan on tehty, mutta tämä ei merkity sitä, että me voisimme nyt vain laittaa kädet ristin ja katsoa, koska usein monia haavoittaa se avoimuus, josta me puhumme. Christopher Fjellner olette oikeassa, tämä ei ole mitään uutta monessakaan mielessä. Uutta on nykyyhteydessä se, että olemme siirtymässä aitoon poliittiseen rasittamaan keskusteluun, ja poliitikoilla on vastuu vastata. Samoin myöskin kansainvälisillä instituutioilla on syytä antaa vastausta. Ruotsissa ei ole ollut tällaisia yllätysvaaleja. 28 oli sellaisia, joka liittyy nimittäin tulleihin liittyen. Ja syy oli se, että poliittinen keskustelu eh, talouden kaupan ympärillä on tällä hetkellä melko, melkoista kamppailua. Sitten tavoitteet. Täytyykö meidän päivittää kauppapolitiikkaa? Kyllä. Status quo on, on paikalleen pysähtyneisyyttä ja mitä tulee tällaisiin kansalaisten otuksiin ja hyötyihin, niihin, mitä, mitä yhteiskunta pitää olennaisena, olemme siirtyneet siitä, että katsotaan pelkästään kauppa, äh, käytävää kauppaan, niin siirtyneet palvelulla käytävään kauppaan ja räjähtyvään kauppaan, meidän pitäisi toimia paremmin herkkä kysymys on se, miten saadaan tasapaino sosiaalisen ulottuvuuden osalta, miten saadaan yhdistettyä kestävään kehitykseen, mutta sanoisin, että kauppa, vapaakauppakin on itse asiassa osa kestävän kehityksen tavoitetta. Ei ole ristiriitaa YK on kestävän kehityksen tavoitteiden ja kaupan välillä. Sen ovat todenneet kaikkien hallitusten johtajat viime syyskuussa. Selkeä viittaus eh, kauppaan, onneksi. Valitettavasti tämä ei näy vaaleissa, mutta tämä on kuitenkin osa kansainvälistä ohjenuoraa. Meidän pitää edistää kauppaa osana kehitystä ja se on kiinteä osa kestävää kehitystä. Mitä tulee sitten tasapainoon siinä, että on erityisiä vaatimuksia kehittyville maille? Minä voisin sanoa, että on syytä kiinnittää huomiota huolenaiheisiin, joita kehittyvissä maissa on noussut esille – Puhutaan olemassa olevasta kaupallisesta yleissopimuksesta, se on totta. YK on viranomaisena minä olen näiden kaikkien takana, mutta on myöskin päätösosama ihmisoikeusneuvostossa, joka koskee oikeutta kehitykseen. Ja myöskin tässä salissa on puhuttu siitä, että on oikeus säädellä kehity- ei ole oikeutta kuitenkaan eh, sosiaalista polkumyyntiä tai rikkoa kansainvälisiä standardeja, mutta on tar- heillä on myöskin, kehitysvammaisilla on myös ö, eh, oikeutta puuttua säädöksiin, jotka ovat heidän kannaltaan edullisia, ja siksi on syytä olla olematta tällainen lähetyssaarnaaja. Ja tämä merkitsee sitä, että on oltava nöyrä, on pystyttävä kuuntelemaan ennen kuin puhuu. Siksi meidän täytyy ymmärtää monia kehittyviä maita, jotka ovat peloissaan sen suhteen, että rikkaat maat ovat yhä suurempia vaatimuksia niille, mutta he eivät kuitenkaan katso, että olisivat valmiita tai kykeneviä panemaan toimeen näitä vaatimuksia. Ja rikkailla mailla on tällainen salainen suunnitelma, joka estää pääsyn markkinoille, jonka rikkaat maat ovat toistuvasti luvanneet, me kaikki tiedämme, että se on johtanut siihen, että satoja miljoonia ihmisiä pitäisi saada pois köyhyydestä, ja tämä on asia, joka pitää ottaa esille, pitää saada aikaan luottamusta, ei saarnaamalla, vaan puhumalla. Thanks a lot, Arantxa. Kiitos paljon. Seuraavaksi Arantxa. Luulenpa, että on kaksi perustavanlaatuista muutosta näiden kommenttien takana, kun herra Bastia ja äh, siis äh, Ranskassa ja Briteissä 1890 luvulla käytiin. Nimittäin meidän kauppajärjestelmiemme ja talouksiemme yhteennivoutuneisuus äh, on nyt paljon mittavampaa. Aikaisemmin oli kyse kynttilöiden tai viljan kauppaamisesta, mutta nyt on kyse esimerkiksi iPadien kauppaamisesta ja tämä talouksen yhteennivoutuneisuus pitää ymmärtää hyvin, jos yritämme vastata näihin samoihin argumentteihin, jotka liittyvät muutoksiin sosiaalisessa ja taloudellisessa kudoksessa. Siis nämä muutokset johtuvat muun muassa talouden vaatumista. Toinen suuri muutos, ja se huolestuttaa minua, on se, kun kuulen, että me elämme tosi asioiden jälkeisessä yhteiskunnassa. No taloudessa on kyse tosiasioista, ei sitä voida selittää twiiteissä, sitä, sitä on kyse pedagogiasta ja politiikasta, eli Jotta ihmiset ymmärtävät avoimia markkinoita, pitää palata peruspolitiikkaa, pitää selittää, mikä toimii ja mikä ei, ja ne asiat, jotka eivät toimi, niille pitää eh, tarjota konkreettisia ratkaisuja, ei pelkästään twiittejä. Twiitit ovat helppoja, minäkin twiittailen koko ajan, mutta pitäisi tarjota konkreettisia ratkaisuja politiikan muodossa tai taloudellisen tuen muodossa, ohjelmien muodossa ja niin edelleen. Kauppapolitiikka luo mahdollisuuksia, mutta kauppapolitiikka ei takaa tuloksia. Kauppapolitiikka avaa mahdollisuuksia yrityksille. Tärkeää on, että nämä mahdollisuudet luodaan sellaisella tavalla, joka antaa mahdollisimman paljon mahdollisuuksia mahdollisimman monille toimijoille. Sitä minä kutsun osallistavaksi, osallistavaksi kauppapolitiikaksi. Mikä se, mitä se minulle tarkoittaa? No, Mielestäni osallistava ja pk-yritykset tukeva kauppapolitiikka keskittyy niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat pk-yrityksiin, ja pk-yritykset ovat hyvin kustannusherkkiä. Eli ne kauppapolitiikan tekijät, jotka alentavat kaupan kustannuksia, hyödyttävät pk-yrityksiä. Esimerkiksi rajat ylittävän kaupan kustannukset. Siksi on tärkeää, että VT on tehnyt kaupan helpottamissopimuksen. Esimerkiksi sääntelyerot. Jos on eri, viisi eri kauppasopimusta ja jokaisella kumppanilla on eri standardit samalle tuotteelle, niin tämä on ylittämätön este PK-yrityksille. Kauppapolitiikka pitää luoda niin, että mahdollisimman monia mahdollisuuksia syntyy mahdollisimman monille, toim- monille toimijoille. Kauppapolitiikka ei kuitenkaan takaa tuloksia. Siinä loppupolitiikka tulee, tulee peliin. No sitten Euroopassa poli- kauppapolitiikan ongelma on se, että kauppapolitiikka on EU- tason politiikkaa ja monet muuten politiikan alat ovat sitten kansallisessa toimivallassa. Ja kauppapolitiikka jätetään Brysselin hoitoon ja sitten solidaarisuuspolitiikka on kansallisella tasolla. Pitää uudelleen ottaa haltuun pedagogia ja tämän kauppapolitiikan luominen, mutta en tällä tarkoita, että pitää kansallistaa kauppapolitiikkaa, sillä no, jos kauppapolitiikkaa kauppapolitiikka kansallistetaan, niin sitten sen voi jättää kyllä hyvästit kokonaan. Ja minä sanon tämän entisenä eurooppalaisena kauppaneuvottelijana, ja kun olin tuossa toimessa, niin minä halusin, että kaikki EU-jäsenvaltiot valtiot ovat, ovat, seisovat minun takana, takanani, jotta nämä markkinat, jotka edustavat miljoonaa ihmisiä, ovat myös takana, niin pitää luoda todellista ää, kauppapolitiikkaa. Sitä ei tehdä tarpeeksi, mutta on myös eurooppalaista politiikkaa, joka on solidaarisuuspolitiikkaa. Innovointi ja tutkimuspolitiikka on itse asiassa solidaarisuuspolitiikkaa ja sitä tehdään juuri täällä Brysselissä. Eh, ja mitä sitten talouspolitiikan puolella tehdään osallistuvasti? No ikävää, että jo ECDn kollega enää täällä ole, koska siellä paljon tehdään työtä sen eteen, että koulutusinnovaatiot ja verotusjärjestelmät saataisiin tähän mukaan kauppapolitiiseen politiikkaan ja myös sitten rajat ylittävää politiikkaa ylipäätään, jotta voitaisiin luoda sellaista taloutta, joka olisi osallistuvampaa ja ottaisi kaikki nämä eri ulottuvuudet eroavaisuudet talouden ja valtion kilpailukyvyssä huomioon. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos paljon. Seuraavaksi Pierre Santa Caterina, olkaa hyvä. Niin, tässä nyt ei ollut välttämättä sen suurempaa suoraa vastausta olemassa, mutta kuitenkin muistuttaisin siitä, että reilun kaupan ajatus oli juuri se, että me itse asiassa kehitystä loisimme kaupan kautta eikä pikemminkään tukien ähm, eri maita. Eli me haluamme nähdä, että kauppa tukee talouskehitystä ja on ikään kuin hyödyllistä. No sitten jos ajattelemme kauppapoliittista historiaa ja tilanteen muutosta, no totta kai meidän täytyy tukea kansalaisten aloitteita. Esimerkiksi jos ajattelemme näitä reilun kaupan kaupunkeja yhdistyneessä, yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi on tällaista toimintaa. Siellä on vapaaehtoisia, jotka ovat ryhtyneet kokoontumaan ja järjestämään miettimään asioita vähän toisella tavalla ja nyt tällaisia on yli tuhat tällaista ryhmää eri puolella maailmaa, myös tällaisia kaupunkeja, jotka haluavat profiloitua reiluun kauppaan. Eli näin voidaan tuo mm, reiluus ikään kuin tuoda pikkuhiljaa kauppaan mukaan. Ja jos ajattelemme tätä kampanjaa Behind the Brands, siitä keskustellaan suurten yritysten kautta, Coca-Colan ja Pepsin kautta ja Marsin ja muiden tällaisten kanssa muun muassa. Ja nämä yritykset ovat kyllä sitten sitoutuneet siihen, että miten mm, kohdellaan eri, palkataan eri molempien sukupuolten edustajia ja miten esimerkiksi maaperää kohdellaan ja niin poispäin. Eli näin suuryritykset ovat mukana. Se on erittäin merkittävää ei pidä nimittäin ajatella, että on pelkästään vain pahiksi ja hyviksiä olemassa, vaan pikemminkin on olemassa äh, mahdollisuuksia molemmilla tonteilla, jotta voidaan kehittää molemmilla tonteilla tätä reilua, kestävää kauppaa. Ja meidän täytyy miettiä sitä, että me voimme tuota, sijoituksen tuottoa arvioida, mutta myös sijoitusten vaikutusta yhteiskuntaan, ympäristöön, ja tasa-arvoon ja ihmisten välisen epätasapainoon. Ja tähän pitää nimenomaan kiinnittää erityistä huomiota ja ryhtyä sellaisiin aloitteisiin, jotka ovat mahdollisimman laajoja, jotta me sitten näkisi asioita ainoastaan yritysten välisenä suhteena, vaan kansalaisten ja yritysten välisenä suhteena. Ja tällainen yritysten yhteiskuntavastuu on tulossa paljon vahvemmaksi ja sen ei pitäisi olla vain mikään valinta, vapaaehtoinen valinta, vaan sen pitäisi olla kyllä kaikkien käytössä. Sitä pitäisi käyttää kaikki, kaikkialla maailmassa ja sen kautta sitten olla tällaiset standardit, jonka pohjalta arvioida taloudellista ja ympäristöllistä ja yhteiskunnallista vaikutusta. Me olemme tietysti vaikeassa tilanteessa, mutta mahdollisuuksia tietenkin on olemassa, kun ajattelemme vaihtoehtoisten energiavarojen kehittelyä ja sillä alalla toimivia yrityksiä. Eli tässä me emme puhu välttämättä suojatoimista. Itse asiassa ne, jotka haluavat mahdollisimman paljon suojata, niin ovat juuri näitä suuryrityksiä, jotka eivät halua missään tapauksessa omasta edustaan luopua. Ja tässä tietysti on myös turvallisuuspuoli, joka huolestuttaa kansalaisia ja yrityksiä sitten taas huolestuttaa se, että ne menettäisivät oman asemansa. Se on vaikea kynnys ylittää, eli täytyy nyt sitten muistaa kuitenkin se, että täytyy hyväksyä se, että emme elä enää edellisellä vuosisadalla, eikä se, sieltä peräisin olevia liiketoimintamalleja enää välttämättä voi soveltaa joka alalla. Eli nämä liiketoimintamalleja täytyy muokata kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiksi ja täytyy olla tällaiset sitovat keinot siitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ei tuoteta niin paljon kielteisiä vaikutuksia ja näin sitten voidaan pikemminkin myönteisiä asioita nähdä paremmin politiikan keskiössä. No miten kestävä kehitys ja reilu kauppa sitten pääsee eteenpäin. No itse asiassa täytyy vain muistaa se pääperiaate, että kaupan pitäisi olla reilua. Kaupasta syntyy kehitystä, kaupasta syntyy kasvua, talouskasvua. Jos ajattelemme vaikka 60-lukua, niin kyllähän silloin huomattavaa kasvua oli havaittavissa, mutta kuitenkin täytyy muistaa myös arvot tässä kehityksessä. Ja jos ajattelen vaikka sitä, että länsimaisen yhteiskunnan lupaus on ikään kuin se, että meillä on sellainen mahtava ravintola, jossa voi sitten tilata aivan erinomaisia aterioita. Ja sitten kun me astumme sitten pöytään, niin sitten meille tuodaan nämä eurooppalaiset arvot ja sitten meille tuodaan pelkkää kastiketta itse asiassa. Ei siinä ole ollenkaan mitään lisukkeita eikä perunoita eikä riisiä eikä sen sellaista, vaan pelkästään tällaista tyhjää, eli meidän täytyy pikemminkin muistaa, että me välitämme juuri näitä arvoja eteenpäin kaikessa viestinnässämme. Kiitokset. Thanks a lot. Of course, my... Kiitos paljon. Eri tilanne tietysti olisi, jos jollekulle muulle tämä ateria tarjottaisiin olisiko sillä silloin kastiketta vai muutenkin lisukkeita. Nyt Brenton. But let me just... Niin. Otetaan muutaman kysymyksen. Niin, su- protektionismi ei ole uusi ilmiö. 80-luvulla, kun aloitin uraani, globaalistuminen oli luonteeltaan toisenlaista, mutta silloin puhuttiin paljon kilpailusta, jota tulee patalapalkkamaista. Käytiin keskustelua kiintiöistä, vapaaehtoisista vientirajoituksista ja niin edelleen, tekstiilien, vaatteiden ja niin edelleen osalta. Mutta maat, jotka olivat kohteena, olivat Korea, Etelä-Korea, Malesia ja Taiwan. Ja katsokaa, missä nuo maat nyt ovat. Yksi asia on se, että jos me olisimme silloin ryhtyneet tällaiseen protektionismiin, missä nuo maat nyt olisivat, joten minusta Etelä-Korea ei nyt ole mikään uhka eurooppalaisille työntekijöille, Tämä on globaalistumisen toinen puoli, jota emme saa vietyä perille. Eli se, miten se vaikuttaa kehitykseen muualla ja, ja lisää tällaisia tarinoita voitaisiin käyttää. Eli jos on esimerkiksi tyttöneet protektion Korean osalta, mikä olisi tilanne tällä hetkellä. Sanottuani niin tämän, protektionismi, suojelu, siihen liittyy muitakin kysymyksiä, nimittäin ajattelen kauppapolitiikan legitimiteettiä. Analyysillä on merkitystä ja on ongelmia siinä, miten ekonomistit ovat esittäneet ja analysoineet kauppaa, kauppapolitiikkaa. Siinä on panostettu liikaa tällaisia suuria lukuja, eikä ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota prosesseihin ja vaikutuksiin, jotka kohdistuvat ihmisiin. Meidän pitää katsoa näitä asioita enemmän. Meidän pitää ajatella sitä, miten kauppasopimukset vaikuttavat tiettyihin kohderyhmiin, että on olemassa tiettyjä ryhmiä, joihin politiikka vaikuttaa ja minkälaista politiikkaa voitaisiin soveltaa näiden ihmisten auttamiseen, niin, että he pystyvät sopeutumaan globaalistumiseen. Tämä on haaste, joka ekonomistien pitäisi ottaa huomioon. Ja näemme, että nyt tietyttien poliitikkojen jotka sanovat, että he eivät enää haluakaan mitään analyysejä, mikä on virhe, mutta se heijastelee ehkä sitten sitä, miten he näkevät tällaisen analyysin luonteen. Ja tässä pitäisi varmasti tehdä enemmän. Toinen asia, on sitten se, että miten arvostellaan kauppapolitiikkaa, miten ollaan kriittisiä. Mutta minun instituutioni on jatku, jatkaa edelleenkin kriittistä suhtautumista kauppapolitiikkaan silloin, kun katsotaan, että ne vievät pohjaa pois kehitykseltä. Miten me olimme osaltamme sitten lisänneet keskustelua eh, eh, tässä mm, laajentuissa kumppanasopimuksissa, koska eh, alkuperäsäännöt ovat vaikuttaneet asioihin, koska alkuperäsäännöt ovat olleet aika tiukkoja, joten ne ovat rajoittaneet kehitystä which is a key. erinäisillä sektoreilla Afrikassa, joka, jotka ovat olleet naisten pääasiallisia työllistäjiä, joten tarvittaisiin vähemmän tiukkaa suhtautumista tähän alkuperäismääräyksiin, jotka jotta voitaisiin edistää naisten työllistymistä Afrikassa. Joten hyvälaatuinen analyysi on se, mitä tulisi keskittyä enemmän. Thanks a lot. So first of all I would like... Kiitos paljon. Haluaisin kiittää kaikkia paneelikeskusteluun osallistujia, kummankin paneelikeskustelun alustajia. Oli hienoa saada tällainen kuva kauppapolitiikan nykytilasta – ei pelkästään EU-ssa, vaan myös maailmanlaajuisesti. Kiitos paljon. Siis tämä oikeastaan antaa meille kaikille tässä valiokunnassa paljon kotiläksyjä. Minulle vaikuttaa samalla olevan selvää, että kauppapolitiikka ei ole mikään taivalta tippunut politiikka. Sen ovat tehneet ihmiset ja ihmiset voivat myös muuttaa kauppapolitiikkaa ja politiikkaa sinällään, joten meidän on asetettava oikeat painopisteet, ehkä kestävän kehityksen tavoitteet ovat jonkinlainen kompassi, kuten herra Reiter sanoi. Niistä on nimittäin sovittu maailmanlaajuisesti kaikki yhdistyneet, kaikki YK jäsenet ovat ne tavoitteet hyväksyneet, joten ne voisivat toimia kompassina. Kyllä meidän on nyt siis jatkettava työtämme. Kiitos jälleen kerran. Ja kuten herra Winkler sanoi, tehkäämme yhteistyötä.